Good afternoon, dear colleagues. Hyvää iltapäivää, arvon kollegat. Aloitamme nyt kokouksemme. Kokouksesta tulee pitkä ja painava. Meillä on hyvin paljon monia mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita esityslistallamme. Ja sitten kokouksen päätteeksi kello 18.20, milloin edes myöskin äänestys. To keep the agenda to be able to vote. Joten äh, meidän täytyy saada hoidettua esityslistan asiaa, että jotta voimme sitten äänestää kello 18.20. Eli kuka vastustaa esityslistaa, katsomisen hyväksytyksi. Nyt täytyy ilmoittaa, että valitettavasti Iirin ja kroatian kielellä tulkkausta ei tänään ole saatavilla. Koordinaattoreiden päätökset seuraavaksi. Esittelijät. Ensinnäkin edustaja Boni on nimetty laatimaan mietintöä, joka koskee uusia psykoaktiivisia aineita. En aio lukea niitä nyt ääneen. Rova Koratsa Bild on nimetetty esittelijäksi, kun on kyse täytäntöönpanokertomuksesta, joka liittyy lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Puheenjohtaja Moraes on nimitetty esittelijäksi ehdotuksesta, joka liittyy lailliseen maahanmuuttoon, eli sinisen kortin järjestelmän uudistamiseen. Tässä olivat koordinaattoreiden suositukset, jotka näin ollen on vahvistettu, koska kukaan ei esitä mitään huomiota. Kuten ilmoitin, kello 18.20 menetelmämme koneäänestys. Sitten pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta, joka järjestettiin 18. tammikuuta ja kokouksesta 27. 27. lokakuuta, eli kukaan vastusta pöytäkirjanne hyväksytään. Sitten ensimmäinen varsinainen asiakohta. Kyse on Brasilian liittotasavallan ja Europolin välisestä strategisesta yhteistyötä koskevasta sopimuksesta – Kyse on strategisesta sopimuksesta, siksi se ei mahdollista henkilötietojen vaihtoa. Muistuttaisi myöskin siitä, että parlamentti vain kuullaan asiassa, ja neuvosto pyysi, että parlamentti antaisi lausuntonsa kolmen kuukauden sisällä. Näistä syistä koordinaattorit päättivät, että tässä noudatetaan yksinkertaistettua menettelyä, mikä tarkoittaa sitä, että puheenjohtaja on esittelijä. Ja tässä noudatellaan hiljattain annettu Euroopan parlamentin päätöslauselmaa, joka koski Euroopan strategista sopimusta yhtyneiden Arabiemiirikuntien kanssa. Tänään kuulemme puheenjohtajamaa Al- Alankomaiden kannanoton asian ja myöskin Europolin kannanoton tähän Brasiliaa koskevaan sopimukseen, joten Alankomaiden puheenjohtajamaan puolesta puhuu Rova Kroner. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair, and thank you, honorable... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia arvoisat liivivaliokunnan jäsenet tästä mahdollisuudesta saada esitellä teille strateginen Europolin ja Brasilian välinen yhteistyösopimus. Ensinnäkin haluaisin esitellä ne vaiheet, jotka ovat johtaneet tähän ja tämän sopimuksen yleisluontoiset piirteet. Sen jälkeen viittaan joihinkin sen yksityiskohtiin. Toukokuussa 2014, miltei kaksi vuotta sitten, neuvosto antoi Europolille luvan ryhtyä solmaan sopimusta Brasilian kanssa. Tämä päätös pohjautui voimakkaaseen tavoitteeseen tehdä yhteistyötä Brasilian kanssa, jonka Europol oli esittänyt, ja Brasilian viranomaisten mielenkiintoon lisätä yhteistyötä tällä alalla. Lokakuussa 2015 hallintoneuvosto Europolissa hyväksyi tämän sopimuksen ja näin ollen se hyväksyttiin myös vastaavassa työryhmässä neuvostossa yhdessä täytäntöpanopäätöksen kanssa ja se on nyt välitetty teille keskusteltavaksi. Haluaisin painottaa sitä, että Euroopan ja Brasilian välinen sopimus on strategian. Se mahdollistaa sen, että voidaan välittää operatiivista, strategista ja teknistä tietoa, kuten esimerkiksi yleisiä tilannekatsauksia, strategisen analyysin tuloksia ja tutkittua tietoa rikostutkimuksista ja rikosten ennaltaehkäisystä. Se mahdollistaa myös osallistumisen koulutustoimintaan ja antaa neuvoja rikostapauksissa. Sopimus ei sisällä henkilötietojen välittämistä, kuten juuri mainitsettekin tässä alustuksessanne. Haluaisin myös lyhyesti mainita jotkut niistä kysymyksistä, jotka ovat tehneet tämän sopimuksen allekirjoittamisen välttämättömäksi. Yhteistyö Brasilian kanssa on tärkeää, kun torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta, kuten esimerkiksi laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa, huumausaineisiin liittyvää rikollisuutta. Ja Brasilia on myös yksi niistä maista, joissa internet- ja mobiilipankkitoiminnan valtava kasvu on johtanut myös tietoverkkorikollisuuteen, joka suuren kasvuun. Haittaohjelmien ke- kehittely on kasvussa ja tämä mahdollistaa niiden, jotka haluavat tietoverkkorikollisuusalalle liittyä toiminnan huomattavan helpottumisen. Kuten tiedätte, olympialaiset järjestetään Brasiliassa tänä vuonna, aivan kuten muissakin urheilutapahtumissa, jotka ovat tämän suuruisia. Odotetaan, että phishing ja muut haittatoiminnat internetissä jatkavat kasvuaan ja kohdistuvat näin myös kansalaisiin. Lisäyhteistyö Brasilian kanssa mahdollistaisi sen, että saisimme lisätietoa tämänkaltaisista ilmiöistä ja voidaan kehitellä hyviä toimia tämänkaltaisten toimien torjumiseksi. Ja lisäksi on saatu näyttöä siitä, että terroristijärjestöt käyttävät myös Lähi-Itästä peräisin olevaa yhteisöä, joka on sijoittautunut Brasiliaan, joka harrastaa siis ihmissalakauppaa, kuljetusta ja huumausainekauppaa. Näin pyrimme saamaan tietoa myös tästä suhteesta tuo, tuosta maasta. Ja lopuksi sitten varojen takaisin saamisen suhteen hyvin monet eurooppalaiset maat ovat tästä kiinnostuneita. Tässä mielessä meillä on paljon yhteistyötä EUn ja EUn jäsenvaltioiden kanssa yhteydessä Brasiliaan. Ranska, Portugali ja Sveitsi ovat avanneet tämän kaltaisia tutkimuksia. Pyrimme helpottamaan toimintaa tällä lailla edelleenkin. Lopuksi totean vielä, että me täysin tuemme Europolin arviota ja olemme varmoja siitä, että tämän kaltaista strategista yhteistyötä tarvitaan. Luvallanne haluaisin antaa Dietrich Neumannille, Europolin edustajalle, mahdollisuuden selventää näitä tapahtumia enemmän. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia Rova Kroner tästä puheenvuorosta. Paikalla on herra Noiman. Hän saa seuraavaksi puheenvuoron. Hän puhuu Europolin nimissä. Kiitoksia. Sen lisäksi, mitä Alankomaiden puheenjohtajavaltion edustaja juuri sanoi, Yhteistyö Brasilian kanssa on asia, johon Euro- josta Europol ja jäsenvaltiot ovat kiinnostuneita. Brasiliassa meillä on paljon kansalaisia Lähi-idän maista. Meidän tietojemme mukaan äh, useat ääriliikkeet ja terroristijärjestöt käyttävät tai väärinkäyttävät tätä yhteisöä äh, alustanaan. Näin on esimerkiksi tämän kolmen äh, rajan alueella jossa on kyse Paraguaista, Brasiliasta ja Argentiinasta. Tämä on alue, jossa näillä ryhmillä on tukijoita. Brasilia tunnetaan alustana, jota nämä ryhmät käyttävät, ja he käyttävät sitä pääasiassa mahdollisuutena kerätä rahaa erilaisen kaupankäynnin, laittoman kaupankäynnin kautta. Nämä ryhmät voidaan yhdistää Eurooppaan ja Länsi-Afrikkaan, josta ne myös, käsin ne myös toimivat EU-ssa ja Lähi-idässä, joten yhteistyö Brasilian kanssa todellakin auttaisi meitä ja auttaisi EUn lainvalvontaa yhteisöä ymmärtämään paremmin tätä aluetta. Kun on kyse kyberrikallisuudesta, kuulitte jo, että Brasiliassa on tällainen elävä maanalainen yhteisö, joka käyttää ähm, pimeää verkkoa äh, erilaiseen kaupankäyntiin. Brasilia tunnetaan myös äh, useista äh, eri haittaohjelmista, kiristysohjelmista ja trojalaisista, joita käytetään pankkitoimintaa vastaan. Sitten meillä on Brasilian olympialaiset. Tämässä on linkki, koska tämä on suuri urheilutapahtuma, jossa tällaiset uhat saattaisivat toteutua. Toivottavasti näin ei käy. Europolilla on mandaatti tukea jäsenvaltioita tällaisissa suurissa urheilutapahtumissa. Jos sopimus Brasilian kanssa saadaan aikaiseksi, niin sitten Europol voisi myös antaa strategista tukeaan Brasilialle tässä yhteydessä. Joten me toivomme, että kohtelisitte tätä sopimusta myönteisellä tavalla. Tässä nimittäin ei ole kyse henkilötiedon vaihdosta, vaan tässä on kyse vain strategisten tietojen vaihdosta. Now, uh... Kiitos paljon, herra Noiman. Nyt kysyisin, haluaako kukaan jäsenistä puheenvuoron? Ilmeisestikään ei halua, joten puheenjohtaja laatii lausuntoluonnoksen tämänpäiväisen keskustelun pohjalta ja se tullaan hyväksymään seuraavassa live-valiokunnan kokouksessa. Kiitoksia. Kiitoksia puheenvuoroista. Siirrymme nyt seuraavaan kohtaan. Kyse on Välimerellä, välimerellä valitsevasta tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU-lähestymistavalle. Nyt on määrä tarkastella tarkistuksia. Niitä on tullut valtaisesti edustajien Metsola ja Kienge mietintöön. Annan välttämättä esittelijöille puheenvuoron ja sitten tämän jälkeen puhuvat varjoesittelijät ja muut jäsenet. Roberta, ole hyvä. Very much, Madam Chair. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Olisin aluksi todeta, että sekä minä että Cecil Rove Kienge menivät tähän prosessiin silmättä suurina avoimin mielin. Tämä prosessi on erittäin vaikea. Olen vakuutunut siitä, että ainoa tapa, jolla parlamentti voi suhtautua maahanmuuttoon. Täytyy muokata sellaiseksi, että se on niin kokonaisvaltainen ja yhdenmukainen kaikkien poliittisten ryhmien kesken kuin mahdollista. Kuten totesitte, olemme saaneet yli 1200 tarkistusta käytännöstä, joka ikiseen mietinnön kappaleeseen on tullut tarkistuksia. Jotkut kollegoista, jotkut teistä halusivat mennä pidemmälle jossakin kohdin, jotkut muut halusivat, että poistamme jotakin kohtia tekstistä. Minun täytyy kyllä sanoa, että monet kollegoista olivat erittäin avuliaita ja rakentavia kommenteissaan ja halusin kiittää tästä. Olemme tehneet kompromissitarkistuksia eri kappaleisiin niin, että mahdollisuuksien mukaan, aina kun on mahdollista, me pyrimme tämän huomioon ihmisten huolet ja täytämme jotakin aukkoja, joita kieltämättä tekstissä on. Tiedän, että monet kollegat tekevät tarkistuksia liittyvät varsinkin lapsiin. Ja tulemme toden, todellakin tekemään tarpeemme, jotta tekstiin otetaan huomioon, tekstiin otetaan huomioon nämä huolet. Olemme käyneet lävitse erittäin tiukat kompromissineuvottelut. Tämä työ ei ollut helppoa. Me yritämme kyllä tehdä vielä kompromisseja ja saada aikaan verkan tasapainon. Kuitenkin tämän prosessin luonteen vuoksi kaikki eivät voi saada kaikkea, mitä haluavat. Jotkut pitävät joitakin tekstin kappaleita parempia kuin toiset. Pitkässä ja vaikeassa mietintöprosessissa tämä on täysin vääjäämätöntä. Pyytäisin, että kaikkien poliittisten ryhmien ja valtuuskuntien kollegat näkisivät metsän, e- eivätkä pelkästään puita. Meidän täytyy pohtia, miten parempi kannattaa suhtautua kaikkein tärkeimpään kansalaisten huoleen maahanmuuttoon. Tässä hengessä, samalla kun neuvottelut jatkuvat, pyytäisin jälleen kerran, että kertoisitte meille, mitkä teidän mielestä ovat kaikkein tärkeimpiä seikkoja ryhmän kannalta. Samalla kun prosessi jatkuu, voimme sitten pyrkiä ottamaan nämä seikat huomioon neuvotteluiden yhteydessä. Teemme työtä siltä pohjalta, että mistä on sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu, joten olkaa kärsivällisiä, kun me muokkaamme näitä kompromisseja ja lähetämme niitä teille. Mitä aikatauluun tulee, Pyrimme järjestämään seuraavan varjostettujen kokouksen Strasbourgissa ja teknisen henkilöstötason kokouksen sitä ennen. Tarkoituksenamme on, että maaliskuun 16. voitaisiin näistä valiokunnassa ja huhtikuussa täysistunnossa, mutta jotta tämä onnistuisi, tarvitsemme kaikkien apua, ymmärrystä ja kärsällisyyttä, mikä olemme päästä puusta pitkään. Saatan joutua poistumaan paikalta ennen keskustelun päättämistä, koska me täytyy mennä toiseen kokoukseen, mutta tulen kyllä huolisesti seuraamaan internetin välityksellä kollegoidenkin korvien avulla, mitä täällä keskustelussa tulee esiin. Rova Kienge, seuraavana olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten muistutimme useampaan otteeseen ja kuten aivan hyvin kollegani Roberta Metsola äh, korosti. Tämä mietintö on yhteenveto kaikilta poliittisten ryhmien näkemyksestä. Tämä työskentelymenetelmä mahdollisti sen, että saatettiin mennä pidemmälle ja saada aikaan yhteinen teksti, jossa on tämä analyysi kokonaistilanteesta ja jossa on suosituksia siitä, miten hallinnoida tätä maahanmuuttoilmiötä. Tähän tekstin, joka on yhteisen työn tulosta, siihen tulee vielä yli 1200 tarkistusta, jotka on tullut kollegoiltani. Tämänpäiväinen valiokuntakokous ei riittäisi tarkistusten sisällön käsittelyyn ja siksipä haluaisin keskittyä ainoastaan joihinkin perustanlaatuisiin eh, asioihin. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia kollegoita eh, heidän yhteistyöhengestään ja he ovat täydentäneet joitakin puutteita, joita meidän mietinnössämme on. Eh, tässä viittaan erityisesti näihin transversaalisiin tarkistuksiin, jotka koskivat ähm, alaikäisiä ja yksin matkistavia alaikäisiä sekä sukupuolinäkökohtia. Ja ne otamme huomioon mietinnössämme. Kaikki sellaiset tarkistukset, jotka eivät ole tuo mitään uutta mietintöön, niin meidän tarkistuksemme on tehdä niistä kompromissitarkistuksia ja aiomme ottaa äh, huomioon tässä poliittiset tasapainot. Aiomme yrittää ottaa huomioon ei pelkästään varjoesittelijöiden näkemyksen, vaan kaikkien niiden kollegojen eh, näkemykset, jotka rakentavalla tavalla ovat osallistuneet keskusteluun maahanmuuttoilmiöstä. Tämä työ, joka meillä on edessämme, on valtavaa, enkä kiellä tätä puheenjohtaja teknisellä tasolla olemme jo aloittaneet kompromissitarkistusten laatimisen ja lähetämme ne varjoesittelijöille ajoissa ennen varjoesittelijöiden kokousta, joka on tarkoitus järjestää keskiviikkona Strasbourgissa. Myöskin, jotta nopeammin ja tehokkaammin saisimme tehtyä työmme, pyytäisin, että varjoesittelijäkollegat lähettäisivät meille tiedon ja tärkeimmistä asioista, jotka haluaisivat mietintöön tai asioista, joita haluaisivat vahvistaa tai heikentää. Meidän prioriteettimme on päästä sellaiseen tarkistuspakettiin, joka ei vääristä tätä mietintöä eikä myöskään sitä tasapainoa, jonka saimme mietinnön laatimisen aikana aikaan. Ja meidän täytyy myös pitää kiinni tästä aikataulusta, joka sen täytyy olla realistinen varjoesittelijöiden ja koordinaattorien ja kaikkien tuella meidän tarkoituksemme on päästä jo 15 tai 16 päivä maaliskuuta äänestämään täys, täällä valiokunnassa niin, että pääsisimme täysistuntoon huhtikuussa. Kiitoksia. Joo, Cecil. Kiitoksia Cecil. Nyt äh, kysyn, haluatko varjostelijat puhua? Rova Stevens, haluatteko te puheenvuoron? Olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. 1274 tarkistusta on esitetty tähän asiaan eri poliittisista ryhmistä täällä parlamentissa. Se osoittaa jälleen, miten tärkeänä parlamentti tätä asiaa pitää. Toivon paljon kestävyyttä ja sitkeyttä esittelijälle. Ja NVA-nimissä totean, että ainoa humainen pitkän aikavälin ratkaisu tämänhetkiseen maahanmuuttokriisiin on järjestelmällinen pushback toimi niin, että pakolaisia ei tule niin paljon tällä alueella. Ja lisäksi henkilöt tulisi lähettää viimeiseen kauttakulkumaahan – näin me voimme myös kantaa oman vastuumme silloin, kun pakolaisia tulee mantereillamme. Meillä täytyy olla myös parempi rahoitus, joka suuntautuu näihin ulkomaisiin leireihin, jotta niillä elinolosuhteet olisivat mahdollisimman hyvät. Toivon, että neuvottelut ovat hedelmälliset, niistä sanan tuloksia ja että jokainen poliittinen ryhmä voi sitten hyväksyä tämän poliittisen suuntaviivan tämän, tältä toimikaudelta. Minun mielestäni se ei kuitenkaan ole se teksti, joka meillä tällä hetkellä on edessä. Mrs. Stevens, Mrs. Spinelli. Kiitos Rova Stevens, sitten Rova Spinelli. Minä haluaisin kiittää ensinnäkin yhteisesittelijöitä erinomaisesta työstä. Ja osittain olen samaa mieltä, suurilta osin olen samaa mieltä heidän kanssaan sellaisista aiheista esimerkiksi kuten etsintä- ja pelastustoimet ja lailliset tiet maahanmuutolle Eurooppaan. Haluan kiittää myös niitä noin 20 kansalaisjärjestöä, joilta sain ehdotuksia tarkistuksia varten ja haluaisin eh, siteerata eh, noin kuutta näistä tarkistuksista, jotka minun mielestäni ovat eh, erittäin tärkeitä varjoesittelijöiden kokouksesta ennen kuin saatamme päätökseen tämän mietinnön kuusi näistä minun jättämistäni tarkistuksista. Ensimmäinen on horisontaalinen tarkistus, jonka tarkoituksena on varmistaa, että turvapaikanhakijat voivat ilmaista mm, toiveensa sen maan suhteen, mistä turvapaikkaa haluavat hakea minne heidät siirretään. Toiseksi maahanmuuttajien vastaanotosta. Haluaisin eh, tarkempia tietoja Eurostatilta ja vaihtoehtoja pidättämiselle tai säilyttämiselle. Sitten haluaisin, että tarkistetaan eh, niitä kohtia, jotka liittyvät palauttamisiin eh, yhteydessä Frontexin ja kolmansien maiden se, että luodaan turvallisten kolmansien maiden lista. Lisäksi on mielestäni erittäin tärkeää nostaisin se, että ei ole menettelytavallisia takeita ja avoimuutta siinä, kun luodaan eurooppalaista rajavartiostoa ja rannikkovartiostoa. Neljänneksi Euroop eurooppalaisista eh, raho- määrärahoista. Näiden määrärahojen kautta pitää olla avointa eh, ja selvää, jotta pystyttäisiin välttämään erilaiset skandaalit, jotka eh, tunnetaan hyvin meillä. Ja sitten uskon, että mm, sellaiset määrärahat, jotka on tarkoitettu turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille, niin ne pitäisi jättää tämän vajemenettelyn ulkopuolelle, kasvu- ja vakaussopimuksen vajemenettelyn ulkopuolelle. Tällä tavoin voidaan auttaa niitä maita, jotka kärsivät enemmän maahanmuuttovirroista, kuten siis Kreikka ja Italia. Äh, sitten ulkopolitiikassa vastustan NATO-missioita ja erityisesti näitä vähän aikaisten tehtyjä sopimuksia palauttamisen suhteen niin sellaisten maiden kanssa, jotka eivät kunnioita, eivät omien kansalaistensa oikeuksia, eivätkä maahanmuuttajien oikeuksia. Ajattelen tässä kartumin prosessia ja Turkkia ja mahdollista väliintuloa Libyassa, sotilaallista väliintuloa Libyassa. ihmissalakuljettajien torjumiseksi. Tässä haluaisin hyvin selkeästi sanoa, että Euroopan unioni ei voi päättää politiikassaan yhdessä Turkin kanssa, aivan kuin se olisi uusi jäsenvaltio. Me kaikki tiedämme niistä irveyksistä, joita Erdoganin hallitus on tehnyt kurdivähemmistöä vastaan ja pommittaessaan rojavaa Syyriassa. Ja kuudanneksi pyytäisin, että hyvin tarkkaan ja pitkään katsottaisiin Schengenin filosofiaa ja selkeä syy-yhteys sisärajojen poistamisen ja ulkorajojen tarkemman valvomisen välillä. Pitkällä aikavälillä me tarvitsemme yhä avoimemmat ulkorajat, koska meidän mantereemme on sellainen, että väestörakenteemme on heikkenemässä jatkuvasti. Kiitoksia. Mrs. Spinelli. Kiitoksia. Edustaja Sargentini seuraavana. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Valehtelisin, jos sanoisin, että tämä menisi nyt hyvin, kun tässä nyt kerran on 12 000, 1200 tarkistusta ja esittelijäkin on pyrkinyt tätä työstämään ja olette sanoneet, että haluatte nopeasti saada kompromisseja aikaiseksi toivon teille kaikkea hyvää siinä suhteessa. Minusta, kun katsomme tätä maaloitteista mietintöä, jonka käynnistimme jo kauan sitten, kun ajattelimme, että meillä ei tulisi uutta lainsäädäntöä pakolaiskysymyksessä pitkään aikaan, ja sitten se osoittautuukin vääräksi. Käyttäkäämme siis tätä mietintöä selventääksemme omia näkemyksemme suhteessa neuvoston ja komission sekä työvoiman, maahanmuuton että turvapaikan hakemisen suhteen. Spinelli täällä mainitsi Schengenin alueen. Siis oikeusasioiden neuvostossa käyty keskustelu, joka koski artikla 26 ja rajavalvontaa, jossa ehdotetaan pidempää rajavalvontaa sen pitäisi olla vastaus näille maahanmuuttovirroille, niin sitä se ei kyllä ole. Ja minusta meidän tulisi nyt tuottaa sellainen omaloitteinen mietintö, joka itse asiassa vastaa niihin haasteisiin, joita meillä on, jotka ovat siis ne, että maahanmuuttaja tulee valtavasti Euroopan unioniin ja ehdotus siitä, että tätä voidaan hallita. Sulkemalla rajat on väärä. No sitten työvoimamaahanmuutto. Se ei enää ole ykkösasia esityslistalla, mutta meillä on komissio, joka ehdottaa eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa jo ensi viikolla Strasbourgissa ja toivon, että siinä puhutaan työvoimamaahanmuutosta ei pelkästään korkeakoulutettu koulutettujen maahanmuutosta. Tämä omaloitteisen mietinnön minun mielestäni pitäisi myös ottaa kanta siihen, millä tavalla saadaan laillisia maahanmuuton reittejä ihmisille, ei pelkästään turvapaikanhakijoille, vaan sellaisille, jotka haluavat etsiä töitä. Sillä se, mikä meidän täytyy tehdä, on, että torjumme myös laitonta työvoimaa, sellaisten ihmisten tekemään työtä, että tehdään pimeästi. Se ei ole solidaarista heidän kanssaan eikä solidaarista oma yhteiskuntamme kanssa. Jos me onnistumme laittamaan tähän sellaisia sanamuotoja, jotka osoittavat, jotka osoittavat näille 27 pääministerille, sillä Angela Merkel on hyvä esimerkki. 27 pääministeri on pyrkinyt ratkaisemaan maahanmuuttokriisin sulkemalla rajat tai hoitamalla vain oman maansa asioita. Jos me kykenemme esittämään jotain, joka osoittaa yhtenäisyyttä tässä talossa, niin minun mielestäni silloin ollaan oikealla tiellä. Olen valmis auttamaan siis siinä. Lisäksi äh, tukisin tällaista nopean ratkaisun ratkaisua, mutta siinä tapauksessa äh, toivottavasti saamme myöskin yhtenäisyyden sen taksi. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää sitä elämästä työstä, jota kaksi esittelijää ovat tehneet. Nähdäkseni asiakirja on erittäin täydellinen jopa. Muutama huomio kuitenkin, mikäli tarkastaa huolesta tätä tekstiä, ja minä voisin mainita tätä pari esimerkkiä, niin sanoisin, että tämä on pikemminkin luettelo siitä, mitä pitäisi tehdä ei niinkään mikään strategia. Strategia kuitenkin olisi tarpeellinen näissä olosuhteissa. Otetaanpa täältä yksi esimerkki. Täällä puhutaan väliaikaista suojelusta. Tämä on suojelumenetelmä, mitä voisin nyt tällä hetkelläkin käyttää, koska kyse on valtavasta ihmisten tulvasta, jotka pyytävät suojelua. Väliaikaista suojaa pitäisi enemmän käyttää hyväksi. Ja tässä pahoitellaan sitä, että näin ei ole tehty. Minusta vaikuttaa siltä, että ole poliittinen asenne, joka nyt on tarpeen. Pyydämmekö komissiota pistämään tätä täytäntöön vai emme? Olemme huomattaneet ongelmasta, mutta emme ole tehneet poliittista valintaa sen puolesta, valinta käytettäisiin. Toinen esimerkki. Täällä on jotakin hankalia asioita ja on hankala huolehtia pakolaisista ihmisarvoisella tavalla. Ja sitten takaisinotto No, siitä ei puhuttu mitään. Palautuksesta kyllä, mutta ei takaisinotosta. Meidän pitäisi varmistaa, että meillä on myöskin takaisinottopolitiikkaa. Jotkuthan vaativat palauttamista, mutta ilman takaisinottopolitiikkaa tämä ei toimi. Mikäli ihmisiä palautetaan, kuinka tämä pistetään käytännössä täytäntöön, ei riitä, että viitataan tarpeeseen näin tehdä, mikäli ei ole välineitä, jotka tämä mahdollistavat. Kolmanneksi luettelo torsista lähtömaista, unionin Tässä pitäisi varmistaa turvalliset lähtömaat ja turvalliset kolmannet maat. Tässä on valtavan suuri ero näiden välillä. Kyse on joko henkilöistä, jotka tulevat jostakin maasta tai jostakin, jonkin maan kautta, josta eivät ole hakeneet kuitenkaan suojaa. Tässä pahoitellaan ja painotetaan, mutta tässä ei ole kunnollista poliittista asennetta Kuitenkin haluaisin kiittää Ramasta työstä ja siitä yhteenvedonomaisesta tekstistä, kun on saatu laadittua, mutta minun mielestäni tässä ei niinkään pitäisi keskittyä jonkinlaiseen luettelointiin pelkästään, vaan pitäisi olla enemmän strategista ajattelua rakenteissakin, mutta kun tiedämme, kuinka kiireinen asia tällä hetkellä on, niin toisaalta tämän kyllä ymmärtääkin. Kiitoksia, herra Depré. Eli kuka muu pyydä puheenvuoron tässä välissä annan uusi, uuden esittelypuheenvuoro, että Pesetera Poliesa haluaa puhua tähän väliin. Olkaa hyvä. Grazie Presidente, io sono estremamente... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun ihan lyhyesti, mutta eh, minusta on tärkeää tässä sanoa näille yhteisehtöille eh, eh, Roberta Metsolalle ja Cecil Kiengelle kiitollisuuteni. Tämä on erittäin hyvä työtä. Minun mielestäni tämä asiakirja on erittäin tasapainoinen ja kaiken kattava. Tämä ei ole mitenkään helposti aikaan saatu tulos. Sitä ei voitu odottaa, kun aloititte tämän työn yhdessä kollegoni Alessandra Mussolini, Barbara Materna ja muiden äh, ryhmäni kollegojen kanssa olemme tehneet noin kymmenen tarkistusta. Haluaisin kiinnittää huomioon ainoastaan neljään niistä. Ne ovat mielestäni kaikkein tärkeimpiä. Äh, tarkistus 93, jossa on kyse siitä, että ei ole onnistuttu 160 000 turvapaikanhakijaa siirtämä. Ja tämä nyt, tässä nyt vaan oikeastaan kerrotaan tämänhetkisestä tilanteesta. Siteeraan, että 39 600 turvapaikanhakijaa, jotka ovat olleet Italiassa niin heistä on siirretty vain 290 ja Kreikassa vain 266 verrattuna kokonaismäärä yli 160 000. Ja sitten tämä 383, tässä on kyse niistä henkilöistä, jotka voidaan siirtää jotka ovat, niin, jotka voivat saada turvapaikan haki statuksen mm, se, että heidät pitäisi siirtää ainoastaan siinä tapauksessa, jos heidän väestöryhmänsä myönteiset turvapaikkahakemukset saavat noin 75 prosenttisesti myönteisiä turvapaikkahakemuksia. Tämä on erittäin tärkeä. Ja sitten tarkistus jossa puhutaan ähm, epäonnistuneista palautuksista ja sitten 1039 tarkistus, jossa on kyse siitä, että mm, otettaisiin määrärahoja kansainväliseen yhteistyöhön äh, joidenkin kehitysmaiden kanssa, jotta voitaisiin äh, valvoa maahanmuuttovirtoja ja toteuttaa palauttamista. Kiitoksia. Roberta. Kiitos edustaja Nyt Roberta, ole Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, ei pelkästään niitä, jotka tänään käyttävät puheenvuoron. Mutta haluaisin kiittää heitä erityisesti siitä syystä, että ovat kiinnittäneet niin paljon huomiota tähän mietintöön. Mutta sille muutaman näkökohdan, jotka mainittiin, kun mietintöä ryhdyttiin valmistelemaan. emme oikein tienneet, mihin pitäisi mennä, koska emme tienneet, mikä Junckerin komission toimintasuunnitelma oli. Nyt meillä on paljon erilaisia ehdotuksia edessämme, jota itse pidän sellaisina, joille kannattaa rakentaa. Toivottavasti pääsemme nopeaan ratkaisuun. Cecilin ja välillä, minun välilläni. Haluaisin vedota kaikkiin kollegoihin, jotka he osoittaisivat yhteistyöhenkeä. Olemme miltei päässeet loppuun ja sitten saamme hyväksyttyä mietinnön ennen kuin on liian myöhäistä. Mikä merkitsee sitä, että voimme olla sellaisessa tilanteessa, että voimme hyväksyä lopullisen ehdotuksen. Osoittakaamme parlamenttina, että meillä on näkemys tässä suhteessa Tälle, tähän asiaan kannattaa kiinnittää välitöntä huomiota. Kiitos Roberta. Cecil oli hyvä. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin äh, täytyy ottaa huomioon nämä ehdotukset, joita on täällä tehty ja haluaisin rauhoittaa äh, eri jäseniä, jotka puhuivat, joilla oli ehdotuksia. Aloitan kollega Dupreestä. Hän sanoi, että myöskin kiitos eh, näiden yli 1200 tarkistuksen. Onnistumme mm, tekemään tästä asiakirjasta strategisemman. Ja sitten kiitän edustaja Spinellia, koska hän kattavasti eh, esitteli prioriteettinsa ja yritämme ottaa ne mahdollisimman hyvin huomioon. Ja sitten haluaisin eh, kiittää edustaja Puljeesea. Ymmärrän kritiikin liittyen tähän uuden sijoittamisjärjestelmään. Teemme parhaamme, mutta uskon, että pystymme ottamaan huomioon kaikki ehdotuksenne, mikäli se vain kompromissin puitteissa on mahdollista. Kiitoksia. Uh, Kiitos Cecile. Kuten todettiin jo, toitamme teille sitkeyttä ja voimia, kun te käytte neuvotteluita ja pyritte laatimaan kompromisseja. Nyt siirrymme sitten eteenpäin esityslistalla. Tällä välin kaikki on ilmestystä esittelijälle ja varjoesittelijöille. Ongelmana on se, että tämä keskustelu oli Tämä keskustelu määrä olla paljon pidempi ja seuraava suuri keskustelupaketti erittäin tärkeistä aiheista on sellainen, johon me tarvitsemme komission pääjohtajan, mutta hänen on määrä olla paikalla vasta kello 16.30. Joten pidämme tässä pienen tauon ja jatkamme kello 16.30 kokoustamme, koska komission edustaja ei ole paikalla, eikä kovin moni muukaan, ei esittelijöitä eikä varjoesittelijöitäkään kaikkia ole, joiden pitäisi olla käsittämässä kohtia 6, 7, 8, 9 ja 10. Eli yhteiskeskustelusta on kyse. Joten voitte mennä kahvitauolle ja tulla takaisin kello 16.30. So, uh, let's continue. No niin, jatkakaamme kokousta, arvon kollegat. Sen jälkeen, kun meillä oli lyhyt kahvitauko, voimme nyt taas aloittaa erittäin vakavan asian käsittelyn, joka on esityslistana. Kyse on kokonaisesta paketista tärkeitä mietintöjä Euroopan rajan rannikkovartiosto, asianmukaisesta tietokannasta suoritettavien tarkistusten lisääminen ulkorajoilla, eurooppalainen matkustusasiakirja laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi sekä kaksi lausuntoa Euroopan meriturvallisuusviraston toisen aiheena ja toinen liittyy yhteisön kalastuksen valvontavirastoon. Näitä käsitellään yhtenä pakettina, näitä asiakirjoja. Toivotan tervetulleeksi herra Rueten, joka on sisäasioiden pääosaston pääjohtaja käsittelemme rajavalvontapakettia, jonka komissio viime joulukuussa esitteli. Alustusten jälkeen avaan keskustelun. Ensin saavat puhua esittelijät, sitten varjoesittelijät kustakin aiheesta. Nämä kolme mietintöä ja kaksi lausuntoa, yksi yhtenäinen paketti ja keskustelemme niistä kaikista samaan syssyyn. Tämän jälkeen puheenjohtaja Alankomaiden edustaja voi kertoa, missä tilanteessa neuvoston puolella on asioiden suhteen. Herra Ryytte, olkaa hyvä. Madam Chairman and, uh... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Käytän, het- käytän hetken siihen, että esittelen teille paketin, jonka komissio itse asiassa esitteli 15. joulukuuta Olemme juuri käyneet keskustelua maahanmuutosta ja muistutan teille vain siitä, että olemme maahanmuuttokysymyksissä keskittyneet sekä tavanomaisen maahanmuuttoon että myös rajavalvontaan. Ja jo viime vuoden toukokuussa ilmoitimme siitä, että, että meidän tulisi katsoa tätä yleiskuvaa kun puhutaan rajavalvonnasta, jotta saataisiin eurooppalaisempi lähestymistapa. Viime kuukausien ajan olemme saaneet nähdä aika valitettavaa kehitystä. Juridisesti mahdollisten, mutta kuitenkin yksipuolisten päätösten seurauksena, jota jäsenvaltiot ovat tehneet, kun ovat ottaneet käyttöön rajavalvontaa Paketehdotukset ovat komission pyrkimys katsoa, saataisinko aikaiseksi kattavampi koordinoitu ulkorajavalvonta. Paketti koostuu kaiken kaikkiaan viidestä ehdotuksesta. En nyt aio mennä kastusviraston ja meriturvallisuusviraston kohdalta erityispäätöksiin. Ne tulevat varmasti esille myöskin täällä. Keskityn näihin kolmeen ehdotukseen. Ja ensinnäkin ottaisin esille muutaman asian rajapaketista, joka koskee eurooppalaista äh, raja- ja rannikkovalvontaa koskevaa päätösluonnosta, joka toivottavasti teidänkin mielestänne heijastelee niitä uusia poliittisia haasteita, joita meillä Euroopan unionina on edessämme. Näin alkuun haluamme edetä nopeasti. Tämän ehdotuksen parissa kaikkihan tiedämme, että viime vuosien aikana useissa ehdotuksissa – Olemme käyttäneet jonkun verran aikaa, mutta meillä on myös valtavia paineita kansalaistemme puolelta nähdä, kykenemmekö siirtymään kohti yhteistä hallintotapaa ulkorajoillamme ja siitä syystä komissaari Avromopulosen nimissäkin vetoan tein siinä mielessä, että voisimme viedä tällaista edotusta eteenpäin ja komissio yleisestikin on ottanut sitä mieltä, että auttakaa meitä viemään eteenpäin tätä lainsäädäntöprosessia. Olen kovin ilahtunut siitä, että olette nimenneet nämä esittelijät ja jään odottamaan yhteistyötä Pavriksin ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta voidaan varmistautua siitä, että etenemme mahdollisimman nopeasti. No mihinkä tässä sitten pyritään? Pyrimme viemään eteenpäin asiaa, josta on keskusteltu pitkään, joka on integroitu rajavalvonta. Siitä on puhuttu paljon. Meillä on siitä paljon asiakirjojakin, mutta todellisuudessa Meillä on nämä kansalliset rajovalvojat ja rannikkovalvojat, sikäli kun heillä näitä toimia on. Ja sitten meillä on myös pieni virasto, ja olette saaneet kuulla tämän suustani usean otteeseen virasto, jos katsotaan sen henkilökuntaa, joka kykenee juuri ja juuri valvomaan Euroopan parlamentin ulkorajoja, mutta ei meidän maidemme ulkorajoja. Pyrimme kehittelemään kaksi osioista lähestymistapaa, jossa meillä on rajavalvonta ja rannikkovalvonta. Ensinnäkin niiden virasto yhtäältä ja toisaalta sitten kansalliset rajavalvontalaitokset, jotka on integroitu mukaan tähän järjestelmään. Integroitu järjestelmään samalla luoden yhteisen vastuualueen kansallisten rajavalvontaviranomaisten ja viraston välille. Tämänhetkinen olosuhteet osoittavat maahanmuuttokriisissä, miten tarpeen tämä on. Meillä on ollut myös useita keskusteluja tässä suhteessa. No miten edetään? Ensinnäkin ehdotamme teille sitä, että virasto olisi paljon voimakkaammin mukana, kun puhutaan kriisin ennaltaehkäisystä. Ennaltaehkäisystä, joka periaatteessa liittyy tilanneanalyysiin ja katsotaan, mitä heikkouksia tämänhetkisessä tilanteessa on. Ja annetaan näin myös vahva rooli uudelle virastolle. Sanon siitäkin jotain, jotta voitaisiin arvioida jäsenvaltioiden heikkouksia niiden kapasiteetissa kyetä valvomaan omia ulkorajojaan. Nyt jo keskusteluissa olen saanut nähdä useita näkökohtia. En nyt sen kummemmin määrittele, mistä ne ovat tulleet. Useat ovat todenneet, että no, eikö tiettyjä arvioita voida tehdä hyvin myöhäisessä vaiheessa – Mutta tämä on ikään kuin kiinnittää, yrittäisiin kiinnittää hevosta talleihin kiinni siinä vaiheessa, kun hevonen on jo karannut. Eli tämä on ehdotuksemme yksi pääosioita viraston kohdalla. Toiseksi poliittisesti vahvasti keskusteltu kysymys, joka koskee suoraa viraston toimivaltaa. Se on tietysti tällainen hätäratkaisu, viime hetken ratkaisu, niin kuin sitä on määritelty, siinä tapauksessa, kun jäsenvaltion ulkorajavalvonta on niin tehotonta, että se vaarantaa Schengenin alueen toimivuuden. Silloin virasto kykenee ryhtymään hätätoimenpiteisiin kriisissä. Tilanteeseen puuttuminen tehdään komission päätöksen nojalla. Ja olemme ottaneet käyttöön erilaisia turvamenettelyitä, joiden avulla varmistaudutaan siitä, että meillä mitään konflikteja ei synny jäsenvaltioiden suvereniuden ja tämän intervention välillä mutta joka tapauksessa tällainen mahdollisuus on olemassa. Lisäksi yleisesti ottaen virastojen perustamisessa pyrimme siihen, että voidaan parantaa sellainen puute, joka tällä hetkellä meillä on nopean toiminnan joukkoissa tai Frontex-kutsuissa. Niitä pitäisi vahvistaa järjestelykeskuksissa Kreikan saarella tai Italiassa, hyvin useasti nähdään se, että meillä ei ole riittävästi sitoutumista jäsenvaltioiden puolelta, jotta nämä lähettäisivät oikeat henkilöt oikeaan aikaan, jotta sitten voitaisiin itse asiassa hoitaa ne tehtävät, joita Frontex on tunnistanut. Ja siitä syystä me ehdotamme sitä, että otetaan käyttöön pakollinen mekanismi, jonka avulla yhdistetään voimavaroja jäsenvaltioista. Tästäkin käydään aika voimakkaita poliittisia keskusteluita tällä hetkellä. Tämän lisäksi ehdotamme yhteistyön lisäämistä tietyissä rannikkovartiointitehtävissä. Ja tästä syystä olemme ehdottaneet myös tarkistuksia EMSA-säännöstöön, Tunnen sen hyvin, koska kahdeksan vuoden olin EMSan johtokunnassa. Kahdeksan vuoden ajan olin EMSan johtokunnassa. Ja se on myöskin aika ristiriitainen kysymys. Varmasti olette myös siinäkin aika pitkälti mukana. Ja viimeinen kohta, jonka haluan ottaa esille, on mielestäni myös tärkeä. Kyllä, olemme luomassa aika uutta lähestymistapaa eurooppalaisen rannikko- ja rajavartiostoon, mutta ei tässä Frontexia olla tappamassa, vaan pyrimme jatkuvuuteen. Se suhteen, että virastosta kehittyy jotain sen lisäksi, mitä se tällä hetkellä on, ja sitten Frontex on myös omassa tehtävässään. Toinen ehdotus Schengenin rajasäännöstön toimiminen, maahan tulee sieltä poistuminen ja siihen liittyvät säännökset, kuten tiedätte, rajasäännöstö tällä hetkellä vaatii järjestelmällisiä kolmansien maiden asukkaiden tarkistuksia. Silloin kun nämä tulevat tai poistuvat unionin alueelta, samalla meillä on velvoite tarkistaa EU-kansalaisten asiakirjojen oikeudellisuus, mutta meillä ei ole velvoitetta järjestelmällisesti tarkastaa näitä tietoja, verrata niitä Schengen-informaatiojärjestelmään tai kansallisiin tietokantoihin silloin, kun tullaan Euroopan unionin alueelle tai poistutaan sieltä. terroristi-iskujen jälkeen oltiin hyvin laajalti sitä mieltä, että tarvittiin myös järjestelmällistä ulkorajatarkastusta, joka kohdistusti EU-kansalaisiin, jotka joko tulevat Euroopan alueelta tai poistuvat sieltä. Olemme tämän ehdotuksemme tehneet. Olemme sitä mieltä, että se on mahdollista lentokentällä Maa- ja vesirajoilla olemme sitä mieltä, että koetaan huomioon tarkistusten määrä. Voi olla perusteita sille, että jonkunlaisia ajoittaisia poikkeuksia otettaisiin käyttöön maa- ja vesirajoilla, ja nämä pohjautuisivat riskianalyyseihin, jota Euroopan raja- ja rannikko vartiovirasto tekisi. Kolmas ehdotuksemme on itse asiassa päivitys ja tapa saada aikaisemmaksi vakaampi oikeusperusta. Meillähän on eurooppalainen matkustusasiakirja, joka koskee palautuksia, jota kolmannet maat ei usein, eivät useinkaan hyväksy. Jos halutaan tällainen ehdotus, niin se on hyvin tekninen, jonka avulla pyritään siis esittelemään Euroopan asiakirja, joka mahdollistaa sen, että voidaan tunnistaa ne henkilöt, jotka ovat saaneet palautuspäätöksen, luoda siihen yhdenmukainen formaatti ja siinä olisi paremmat turvaominaisuudet, jotta voitaisiin näin perustella paremmin kaikkia päätöksiä palautuspolitiikan suhteen. Hyvä puheenjohtaja, ehkäpä näiden muutaman kohdan avulla olen kyennyt antamaan katsauksen näihin kolmen ehdotukseen viidestä, jotka olemme tehneet. Odotan mielenkiinnolla tätä keskustelua ja olen varma, että komissaari Avramopoulos odottaa myöskin vierailua niin ollaan, kunhan keskustelut ovat edenneet niin pitkälle, että hän voi olla tässä mukana. Ja nyt odotan innolla sitä, että voin vastata teidän kysymyksiinne. Ensimmäinen vetomukseni oli se, että varmistetaan se, että editään mahdollisimman nopeasti tämän ehdotuksen parissa, jotta tehdään uudesta eurooppalaisesta raja- ja rannikovartiostovirastosta toimiva mahdollisimman nopeasti niin, että se voi käsitellä tämän hetkistä kriisiä, joka meillä on edessämme. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Ruth. Kiitoksia paljon, herra Ryytte. Kiitos siitä, että annoitte näin yksityiskohtaista tietoasiasta. Nyt sitten siirrymme keskusteluun. Ensimmäiseksi puheenvuoroja saavat esittelijät. Herra Pabrix, joka vastaa Raja Rannikkovartiostosta, tätä kosmietinnöstä Rova Makovei puolestaan puhuu tietokannoista suoritettavien tarkastujen lisäämisestä. Rova Stevens puhuu kolmansien maiden kansalaisista, jotka laittomasti Euroopassa ja sitten varjoesittäjät saavat puhua Middelmyr ja Skeller ja Puljese ja Björk ja Wimberg on toistaiseksi puhujalistalla, niin he ovat pyytäneet puheenvuoroa varjoesittelijän ominaisuudessa. Felt niin ikään. Ja sitten tämän jälkeen muut kollegat, jotka haluavat puheenvuoroa Coelho, Zippel, Spinelli, Tepre. Perovski ja Kirkhope ovat äh, teillä Näin toimimme. Ensin esittelijät ja herra Pabriks, olkaa hyvä. Thank you, Kinga. Um, thank you, Commission, for... Kiitoksia, Kinga. Kiitoksia tästä alustuksesta, esityksestä komissiolle. Toden totta, odotan innolla yhteistyötä kaikkien kanssa, jotka ovat asiasta kiinnostuneita ja jotka ovat äh, sitoutuneet tähän hankkeeseen, jolla pyritään luomaan raja- ja rannikkovartiosto, tarana- ja rannikkovartiovirasto. Kyse on komission ehdotuksesta, joka minun mielestäni on sellainen, että sillä on kahtalainen rooli. Ensinnäkin uskoakseni rooli on tärkeä, koska tämä antaa Euroopan unionille todellisen mahdollisuuden edetä tässä asiassa ja auttaa ratkaisemaan maahanmuuttokriisin mukanaan tuomia ongelmia. Me kaikki olemme tässä maahanmuuttokriisissä parhaillaan. Toiseksi se on erittäin merkittävä ehdotus, koska mikäli se, sen kanssa onnistutaan, voimme osoittaa äänestäjille huolimatta siitä, mitä puolet he kannattavat ja mistä päin Eurooppa he tulevatkin, että Euroopan unioni ottaa asian vakavasti ja Euroopan unioni pystyy toimimaan tehokkaasti. Ilomielellä, ilomielen odotan yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa kaikista ryhmistä, koska tämä on asia, joka voi yhdistää meitä. Meillä saattaa olla hieman eriäviä näkemyksiä ja erilaisia ratkaisuja ongelmiin, mutta tämä asia on se, joka voi yhdistää meitä, koska kyse on yhteisestä asiasta. Kaikki, jotka pitävät tärkeänä Euroopan unionin tulevaisuutta ja kaikki, jotka eivät pelkästään sunnuntai puheessaan, vaan muutenkin haluavat ratkaista ongelmia. Mikäli kaikki tulevat tähän mukaan, me voimme tässä onnistua. Aikataulu on tiukka, mutta uskon, että mikäli pysymme yhtenä rintamana, me pystymme hoitamaan asian ajoissa valmiiksi. Mitä tulee tästä, tähän asiakirjaan ja sen hyväksymiseen? Kyse on tärkeistä arvoista. Ihmiset sanovat, että rajojen täytyy olla auki, mutta samalla meidän täytyy auttaa mahdollisuuksien mukaan turvapaikanhakijoita ja pakolaisia, koska emme voi edes kuvitella, että rajat voisivat olla auki, mikäli ei ole valvontaa rajoilla. Tästä meidän täytyy aloittaa. Sitten voimme edetä tästä pikkuhiljaa. Sanoisin, että Mikäli on yhteisiä ratkaisuja eurooppalaisiin kriiseihin, niin juuri tämä on asiakirja, joka osoittaa, että eurooppalaisia ratkaisuja voidaan saada aikaan. Tietystikin on joitakin pikkuseikkoja vielä, jotka täytyy ratkaista, komission edustajana mainitsi. Ne saattavat olla kiistanalaisia. Joskus saattaa olla kyse siitä, kuinka komissio tai neuvosto tai jäsenvaltiot ja jäsenvaltioiden virasto yhteistyötä keskenään. Minä haluaisin tässä verrata brittidiplomaattien kykyihin huomatta Brexit-keskustelusta. En usko, että mitään ongelmia on, joita ei voitaisiin ratkaista, mikäli on hyvä sikaria, pullo hyvää viiniä ja istuin saman pöydän ääreen, mutta toivottavasti en tee istuskella liian pitkään, vaan todettiin saadaan tämä ratkaistua tämä ongelma. Kiitos sitten edustaja Makovei. <clears throat> Kiitoksia, Kinga. Kiitos eh, komission esityksestä. Minä halusin sanoa tässä aluksi, että eh, Schengen-säännöstöä täytyy muuttaa. Ihmiset elävät Euroopassa äh, pelossa ja epävarmuudessa Pariisin äh, ja äh, Istanbulin kauheiden tapahtumien jälkeen, kun meillä on kaikkia näitä ongelmia maahanmuuttokriisin hallinnoinnissa ja valtaisa määrä maahanmuuttajia. Useampaan otteeseen on sanottu, että joissakin unionin eh, valtioissa on muukalaisvihamielisyyttä, olen samaa mieltä. Se ongelma, joka meillä on tänä päivänä, johtuu väärästä poliittisesta päätöksestä, jonka Euroopan unioni on tehnyt ja jotkut jäsenvaltiot. Tässä ei nyt voida syyttää kansalaisia siitä, että he pelkäävät, he ovat epävarmoja, koska he eivät e- elä turvallisesti. Meidän on katsottava, kuka on tehnyt virheen. Ja meidän täytyy mennä myös eteenpäin ja muut, parantaa asioita ja tehdä muutoksia tulevaisuutta varten. Nyt kun meillä on kriisitilanne, meidän on saatava aikaan kriisiratkaisuja. Olemme kriisitilanteessa ja tarvitsemme kriisiajan ratkaisuja. On selvää, että Euroopan unionin ulkoraja on ainoa mahdollisuus, joka meillä on. Jos katsotaan esimerkiksi radikalisoituneita vierastaistelijoita, jotka tulevat Syyriasta, tästä tekstistä. Ymmärrän, että kaikki nämä systemaattiset tarkastukset, niitä vahvistetaan, niitä tehdään kaikille ihmisille enemmän tai vähemmän, jotka tulevat tai lähtevät Euroopan unionista. On selvää, että ihmiskauppa tällä tavoin rajoittuu sitä jarrutetaan voimakkaasti tätä kautta. Nämä valvonta koskee Euroopan unionin ulkorajoja, eikä pelkästään siis niitä valtioita, jotka ovat Schengenin alueella. Eli kaikki ihmisiä sit joutuvat tarkastuksen kohteeksi, heidän henkilöitensä, kansallisuutensa ja niin poispäin tarkastetaan komission ehdotus ei ole niin selvä. Minä sanon, että minä ymmärrän, usein viitataan Euroopan unionin rajoihin, viitataan eh, Euroopan unionin kansalaisten turvallisuuteen. Me kaikki olemme Euroopan unionin kansalaisia, myöskin ne valtiot, jotka eivät eh, kuulu Schengenin alueeseen, siis Romania, Bulgaria ja Kroatia. Tästä muotoilusta ymmärrän sen, että Euroopan unionin ulkorajat ovat yhdet ja ne eh, ottavat mukaan kaikki jäsenvaltiot, tai sisältävät kaikki jäsenvaltiot. Muussa tapauksessa ihmisiä ei suojella tasa-arvoisesti, eikä se olisi hyväksyttävää, jos joitakin unionin kansalaisia suojeltaisiin enemmän kuin toisia. Lisäksi olisi kysyttävä tämän, että mitä sitten tapahtuu, jos unionille sopisi sellainen tilanne, että Romanian, Bulgariaan ja Kroatiaan tulee Äh, rikollisia pes, äh, rahanpesua varten, jota sitten käytetään äh, terrorismin rahoittamiseen. Hmm. Sopiiko, käykö tämä Schengenin alueelle? Ei tietenkään. No silloin se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy toimia yhdessä. Olemme yhdessä vaarassa, joten meidän täytyy puolustautua yhdessä. Romanialla on jo usean vuoden ajan ollut pääsy kaikkiin Schengen-tietojärjestelmän tietoihin ja Romania käyttää niitä. Joten toivoisin, että tämä asia selvitetään ja että se käy myös ilmi komission sanamuodoista. Kun keskustelemme näistä asioista, niin ehdottaisin, että ensi viikolla Strasbourgissa meillä olisi komission kanssa tapaaminen. Kiitoksia. Uh, Kiitos Rova Makovei. Sitten Rova Stevens joka puhuu matkustasekirjoista laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi. Hän korvaa tällä edustaja Halla-ahon. Thank you, Chair. Uh, indeed, I am uh, re- replacing Mr. Halla-aho. Uh, I'm now... Minä korvaan. Olen täällä todellakin Halla-ahon puolesta. Kaikkien ne, joita ei voida palauttaa Euroopan unionin ulkopuolelle, täytyy asettaa prioriteetti Euroopan unionissa. Ja palautusasteen lisääminen Euroopan unionissa on oleellista, jos halutaan, että Euroopan unioni selviää seuraavasta vuodesta. Meidän täytyy vapauttaa kapasiteettia todellisille turvapaikanhakijoille. Palautuksia koskeva tilasto puhuu omaa kieltään. Me emme voi olla tyytyväisiä 40 prosentin palautusasteeseen niiden kohdalla, jotka eivät läpäise sisääntulotarkastuksia. Asiakirjamme ovat vuodelta 1994 eivätkä enää vastaa todellisuutta. Siitä syystä kannatan näitä ehdotuksia. Tähän päivään mennessä useat kolmannet maat eivät hyväksy EU-jäsenvaltioiden julkaisemia huonolaatuisia asiakirjoja, jotka koskevat palautuksia. Ne ovat huonolaatuisia, kaikki, joilla on Photoshop käytettävissään, olisivat voineet niitä tuottaa. Se, että meillä oli yksi yhtenäinen turvamerkitön sisältävä asiakirja, mahdollistaisi sen, että maat eivät voi kieltäytyä vastaanottamasta palautettavaa henkilöä. Siitä syystä meidän täytyy varmistaa korkeammat turvamenettelyt, varsinkin kun puhutaan väärennöksien ehkäisemisestä. Tietysti tämä ehdokkuus ei ole mikään ihmeratkaisu, ja yhä edelleen meillä on edessämme useita esteitä, mukaan lukien vaikeat diplomaattisuhteet ja joissain tapauksissa haluttomuus jonnekin kolmansien maiden osalta tehdä yhteistyötä ylipäätään. Ehdotuksesta ei käy aivan selville se, missä määrin palautuspäätösten vähäinen määrä riippuu nimenomaan asiakirjojen huonolaatuisesta e- tai siitä, että jotkut maat eivät halua ottaa omaa kansalaisia takaisin. Tämä ehdotuksen toivottu tulos on asia, josta meidän täytyisi keskustella komission kanssa yksityiskohtaisesti, mutta harmonisoimalla tämä formaatin ja lisäämällä ja nopeuttamalla palautusmenettelyitä, vähentämällä byrokratiaa – voimme viedä asiaa oikeaan suuntaan. Me tarvitsemme toimintaa, joka on vakaata ja toimivaa. Ja on, olen varma siitä, että me onnistumme paremmin palauttamaan näitä epäonnistuneita turvapaikanhakijoita, jos meillä ei ole 28 eri kaavaketta 28 eri maasta 28 eri kielellä. Pakistanin kanssa tätä asiakirjaa ei käytetä, mutta toivottavasti asia viedään eteenpäin tulevaisuudessa. Palautusasiakirjan täytyy olla osa määrätietoista EUn pyrkimystä saavuttaa tehokkaammat palautussopimukset kolmansien maiden kanssa ja sitä tulisi viedä eteenpäin EUn ja kahdenvälisissä palautussopimuksissa. Lopuksi tämän toimenpiteen tavoitteena ei ole rikkoa niiden oikeuksia, joille on myönnetty turvapaikka paikka, vaan pelkästään poistaa ne henkilöt alueelta, joilla ei ole lupaa jäädä. Ja näin saada EUn maahanmuuttojärjestelmän toimimaan oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti. Ja näin myöskin palauttaa suuren yleisen luottamus. Olen yhdessä tässä varjoesittelijöihin ja jään odottamaan yhteistyötä kollegoiden kanssa Euroopan komissiossa, jotta tämä tärkeä menettely hyväksytään. Jään odottamaan hyvää yhteistyötä. Mrs. Stevens. Thank you now we open the... Kiitoksia edustaja Stevens. Nyt voimme avata keskustelun ja antaa puheenvuoro varjoesittelijöille. Meillä on heittää melkoisen monta puhelistalla. Puhe, luen tämän listan nyt lävitse ja mikäli joku vielä haluaa varjoesittelijänä puhua, niin ilmoittakoon nyt, koska sitten lista on suljettu. Mr. Niedermüller, Mrs. Keller, Mr. Pogliese, Mrs. Björk, Mrs. Wimberg, Mrs. Intveld, Mrs. Sargentini, Mrs. Lunacek as shadows. Okay, so. Tässä järjestyksessä mennään edustaja Sippel ja edustaja Kudritska. Haluatteko teihin puhua varjoesittelymielisuudessa? Selvä. Rova Stevens niin ikään. Onpas tosi paljon asiakirjoja ja puhujia. Ja Rova Wikströmkin haluaa puhua. Herra Niedermüller, sen, sen tapauksessa. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Yritän puhua ihan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää äh, komissiota teitä, herra Rute, siitä, että esittelitte äh, tämän ehdotuksen uudesta virastosta. Olen täysin varma siitä, että meillä tulee olemaan paljon hyviä ja mielenkiintoisia keskusteluja rajavalvonnasta, mutta samaan aikaan myöskin Euroopan unionin tulevaisuudesta. Äh, sanoin herra Pabrikselle tänä aamuna, ja tulimme siihen yhteis yhteiseen tulokseen, että haluamme tehdä dynaamisesti työtä ja nopeasti, että pääsemme eteenpäin samanaikaisesti. Olen sitä mieltä, jos tämän tyyppinen virasto olisi ollut toiminnassa ähm, pakolaiskriisin aluksi, olisimme paremmassa tilanteessa nyt. Olen kovasti samaa mieltä komission lähestymistavan kanssa tässä. Schengen on yksi Euroopan unionin pääsaavutuksista ja sitä on suojeltava. Ensimmäisen suojan on alettava sen ulkorajoilla, joten tämä on erittäin tärkeä asia ja siksi me eh, todella tarvitsemme eh, integroinumman viraston ja rajavalvonnan. Samanaikaisesti tietenkin kansalaisten turvallisuus on erittäin tärkeä kysymys, mutta toisaalta me emme tarvita sellaista politiikkaa, jolla tuotetaan ehm, pelkoa eh, ja kollektiivisista pysähtyneisyyttä. Me tarvitsemme tasapainoa vapauden ja turvallisuuden välillä. Jotan tervetulleeksi sen, että tässä ehdotuksessa on yleinen velvoite jäsenvaltioille vaihtaa tietoja, koska minä toivon, että tämä paljon kaivattu tiedon vaihto jäsenvaltioiden virastojen kanssa, uusi virasto, EASO, Europol ja muut virastot, voivat sitten varmistaa tämän tiedonvaihdon kunnioittamalla kuitenkin tietosuojaa ja perusoikeuksia. Tämä on yksi avain edellytyksissä tämän viraston toiminnalle. Ja ymmärtääkseni tällä ehdotuksella yritetään puuttua niihin haasteisiin, joita Euroopan unionilla on tällä hetkellä, äh, esimerkiksi ongelmat liittyen inhimillisiin resursseihin tai äh, laitteiston mm, joissakin jäsenvaltioissa. Me haluamme vahvan äh, viraston, sen ei pitäisi keskittyä pelkästään haasteisiin, ja minä katson pitkälle ja kysyn itseltäni, mikä rooli tällä virastolla tulee olemaan sitten, kun tämä kriisi on päättynyt. Kiitos, että edustaja Kiitoksia paljon. Kiitoksia myöskin esittelijälle Frontex-ehdotuksesta toteaisin, että en oikein ymmärrä, miten tällä luodaan eurooppalainen raja- ja rannikko vartiosta järjestelmä, miten otetaan vanha virasto ja kansalliset virastot ja pistää ne yhteen ja kutsunta eurooppalaista raja- ja rannikkovartiostoksi. En oikein näe, miten, suuri, miten tässä olisi suuri ero entisen verrattuna. Kysyisin komissiolta, miksi te nyt kiirehditte niin hirveästi tämän ehdotuksen suhteen? Parlamentti tekee aina nopeasti työtä. Yleensä me emme ole tässä pistämässä kapulta rattaisiin, vaan pikemminkin neuvoston puolella viivytellään. Kaikki haluavat tehdä tätä työtä nopeasti. Meitä ei kunnioittaa normimenettelyitä myöskin. Tämä tarkoittaa sitä, että aikaraja voidaan asettaa kolmikantaneuvotteluita varten, eli sitten neuvosto yksinkertaisesti sitten suostuu kaikkeen, mitä parlamentti haluaa. Ei tämä olisi hyvä ollenkaan huono juttu. Mutta miksi näin kova kiire? Miksi tämä aikataulu? Muutama vuosi sitten Frontexin mandaattia muutettiin. Nyt sitä yhtäkkiä muutetaan taas. Kyse on mandaatista, joka nähdäkseni on sellainen, joka tulee kestämään pitkään, joten meidän täytyy huolisesti paneutua asiaan sen sijaan, että runnataan lävitse pelkästään siksi, että on kiire. Vihreiden prioriteetteina tulevat olevaan seikat, jotka ovat merkittäviä, kuten perusoikeuskysymykset, pelastus- ja etsintäkysymys, Tätä on esitetty entisestäänkin neuvoston puolella. Kenties voitte selittää meille, miksi näin on, koska pelastus- ja etsintäpalvelut ovat erittäin tärkeitä eurooppalaisten rannikkovartiostojen tehtäviä, mitä perustus, perusoikeuksiin tulee ja parlamentin valvontaoikeuksiin. Nämä asiat tulevat jatkuvasti esiin Frontexin toimien yhteydessä. Ehdotus, jonka te teitte, antaa Frontexille valtavasti lisää oikeuksia, on siis puuttua jäsenvaltioiden mahdollisuuteen päättää asioista, sen kun on kyse perusoikeuksien suojelusta. Perusoikeuksien suojelu ei ole kulkenut yhtä nopeasti tämän näytöksen kanssa, eikä parlamentin valvontaoikeus myöskään ole edennyt yhtä nopeasti, mikä te muutatte Frontexin perusasetelmaa. Niin ei. Vaalilla valitsemattomien henkilöiden pitää päättää siitä, mitä jäsenvaltioiden pitää tehdä. Hienoa, totiutta mukaan valitusmekanismin. Me kaikki olemme tietoisia siitä, kuinka Valitusmenettelyssä tulee aina raja vastaan. Ei se voida kaikkea ratkaista. Perusoikeusmekanismeja täytyy vahvistaa ja uusia sellaisia täytyy ottaa käyttöön, mikäli Frontexin, Frontexin valtaoikeuksia lisätään niin paljon kuin nyt ehdotetaan. Yksi sekä, jota ei saatu viimeksi ratkaistua, kun Frontexin mandaattia muutettiin, oli vastuukysymys, vastuu ja tilivelvollisuus. Kuka vastaa mistäkin? Kuka vastaa ja on tilivelvollinen ihmisoikeusloukkauksista esimerkiksi? Tämän ongelma koska Frontexin oikeudet joskus menevät tämän sekaisen jäsenvaltioiden oikeuksien kanssa, varsinkin mikäli laitteet ovat yhteisomistuksessa. Tilanne muuttuu vielä monimutkaisemmaksi. Tähän täytyy saada vastaus. Ja sitten vielä eräs seikka. Artikla 18, joka antaa Frontexille oikeuden puuttua jäsenvaltioiden toimiin vastoin jäsenvaltioiden tahtoa. Tämä on ongelmallinen seikka kun mietimme, miten tämä sopii yhteen artikan 20 kanssa, koska samaiset jäsenvaltiot, jotka ovat haluttomia, sitten joutuvatkin antamaan Frontex-missiolle tehtäviä ohjeistosta, joten jäsenvaltiot eivät välttämättä halua tätä Frontexin missiota, mutta kuitenkin jäsenvaltiot antaa ohjeistusta Frontex-missiolle. Ja kuka sitten vastaa siitä, mitä va- tapahtuu kun maan alueella tai aluevesillä? Tietystikin maa itse vastaa. Tämä on tällainen sovittamaton ristiriita. Voitteko kertoa sisäpiirin tietoa siitä, kuinka tämä oikeasti toimii käytännössä? Ogliese. Edustaja Boljeese seuraavana. Interven... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä edustan tässä Alessandra Mussolinia, joka on äh, varjoesittelijä, joka käsittelee äh, palauttamista kolmansiin maihin. Hän ei päässyt Brysseliin ja äh, puhun nyt ihan lyhyesti nämä palautustoimet eivät ole toimineet tähän mennessä. Kuten edustaja Stevens sanoi, vain 37 prosenttia maahanmuuttajista, jotka saivat kielteisen päätöksen, todellakin palautettiin joten tämä voisi todellakin parantaa tätä järjestelmää. Eli meillä voisi olla tällainen asiakirja palautusta varten. Tämä olisi varmasti parempi kuin tämänhetkinen tilanne, kuten edustaja Stevenskin sanoi, meillä on siis asetus vuodelta 1994 21 vuotta sitten. Silloin tilanne oli hyvin erilainen ja mm, sillä tavoin kolmannet maat voivat paremmin tämän tunnustaa. Tätä soveltamisalaa pitäisi kuitenkin rajantaa tämä asiakirja palautusta varten, niin sellainen olisi saatava aikaan ja olisi pystyttävä rajauttamaan äärinkäytöksiä ja mahdollisuuksia petokseen. Kiitoksia. Joo, Mrs. Björk. Edustaja Björk, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Varjoesittelemme ei tänään ole täällä paikalla, joten puhun hänen puolestaan. Aloitan siitä, että jos meillä on yhteinen rajavalvonta, niin silloin kyllä täytyy olla jotain yhteistä, jonka, äh, jota halutaan suojella. Kysymys ei ole siitä, että näyttääkö henkilökortteja rajalla vai ei, vaan siitä, että jaetaan vastuu näiden pakolaisten, pakolaisten huolehtimisesta, jotka tulevat Euroopan unionin alueella. Ja koska tätä ei ole, nämä kaksi menevät käsi kädessä. Aivan kuten komissio on nyt tekemässä, niin ei niitä voida erottaa yhtä toisesta. Tänä viikonloppuna sadat ihmiset yli sadassa kaupungissa tulivat kaduille osoittamaan mieltään turvallisen liikkumisen puolesta. He eivät olleet sitä mieltä, että rajoja tulisi sulkea ja mm, näin tehdä liikkumista yhä vaikeampaa Euroopassa. Sillä kaikkein suurin ongelma tällä hetkellä meille on se, on esimerkiksi tämän rajavalvon kohdalla, jos sormenjälkikysymykset ovat se ongelma, niin se kapasiteettihan meillä on olemassa, mutta minun mielestäni Kysymys on siitä, että pysäyttää ihmisten liikkuminen ja tehdään vaikeammaksi se, että he pääsevät turvaan. Tämä vaikeuttaa sitä ja näin äh, Euroopan pääseminen tapahtuu omaa hengen uhalla. Tätä me emme voi hyväksyä ja kaikki nämä kysymykset, jotka meitä koskevat, niin niissä esimerkiksi tulee esille mandaatti sen suhteen, että puutumme jäsenval- tilanteeseen ilman jäsenvaltioiden hyväksyntää. Me emme voi sitä taas hyväksyä. Aivan kuten joku täällä sanoi, se, että ei ole oikein, että perusoikeuksia rikotaan tällä tavalla. Vastuullisuus myöskin puuttuu ihmisoikeus- ja perusoikeuskysymyksissä. Mandaatti toimia kolmansien maiden alueella on myös, myös hyvin huolettava. Lisäksi toimivaltuudet sen suhteen, että voidaan lisätä operatiivista toimintaa palautusten suhteen on ongelmallinen. Se, miten nopeasti nyt tätä asiaa pyritään viemään eteenpäin, on erittäin huolestuttavaa, kun otetaan huomioon, että olemme täysin jymähtäneet, kun puhutaan öö, vastuunjaosta tai sisäisistä siirroista. Ja pakolaiskysymyksissä meidän täytyy nimenomaan katsoa muita asioita, jotka ovat kiireellisiä, muun muassa se, millä tavalla voidaan saada aikaiseksi turvallinen liikkuminen äh, unionin alueella. Yes. Sitten edustaja Inet Felt. Uh, the revision. Kiitos. Minä puhun nyt Schengenin rajasäännöstön muuttamisesta. Ryhmäni kannattaa sitä, että otetaan käyttöön yhteinen ulkorajavalvonta valvonta Schengen-alueelle. Tätä olemme peräänkuuluttaneet jo pitkän aikaa joten on oikeastaan eri mieltä vihreiden ja kuen kanssa. Tämä ei tarkoita sitä, että omaksuttaisiin toimia rajojen sulkemiseksi. Rajavalvonta edellisiä kuin rajojen sulkeminen. Mitä tarkastellaan Schengen rajasäännöstön uudistusta? Voisin ensinnäkin kysyä komissiolta, missä vaikutusarvio viipyy? Minusta vaikuttaa siltä, että komissiolla on paha tapa. Samalla komissio, joka vaatii parempaa lainsäädäntöä, yksinkertaisesti vain unohtaa vaikutusarviota kaikkien asioiden suhteen, jotka liittyvät turvallisuuteen ja sisäasioihin. Olisin nähdä vaikutusarvion, koska tämä asia ei tapahtunut eilispäivänä. Nyt tätä runotaan lävitse niin nopeasti, että vaikutusarvioita ei sitten voida tehdä mukaan. Olisi myöskin hieman paremman selityksen sille, miten tämä suhtautuu älyrajapakettiin tai EU-PNR-tietoihin. Meillä on välineitä ja meillä on välineitä, joita on ehdotettu otettavaan käyttöön rajatarkastusten varmistamiseksi ihmisten liikkumisen seuraamiseksi. Miten nämä kaikki liittyvät toisiinsa? Haluaisin tietää. Saman hengenvetoon haluaisin paremmin ymmärtää sen perustelun, joka täällä on annettu. Minun ryhmäni on usein vaatinut kunnollista eurooppalaista raja- ja rannikkovartiosta, ja tämä on tervetullut asia, mutta en minä näe syytä siihen, miksi yhtäkkiä tämä yhdistetään näihin vierastaistelijoihin, jotka ovat oikeastaan EUn kansalaisia. Tätä varten meillä on EUn PNR-tiedot, mitä tietenkin he ovat, niin miksi täytyy tarkistaa kaikki muutkin kansalaiset. Tämä ei ole kovinkaan uskottava peruste, suoraan sanottuna. Minäkin, minä haluaisin kyllä ymmärtää suhteellisuusperiaatteenkin tässä. Tehän ehdotatte, että annetaan blankkosekki. Kaikki täytyy tarkastaa, piste. Tämä on perusasetelma ja vain poikkeustapauksissa, mikäli on mahdollista sitten tehdä kohdentyötarkastuksia. Miten tehdä toisinpäin? Kohdentyötarkastuksia, mikäli on tarpeen, mikäli on riskeistä tietoa. Sitten on tällainen kaikin kattava tarkastusta valvonta, mutta tässä ei ole mitään älyä. Lisäksi haluaisin ymmärtää asian, joka ei tule selväksi asiakirjasta, miltä pohjalta kohdennettuja tarkastuksia tehdään. Kun tämä on jätetty hieman avoimeksi tämä kohta, tämä vaikuttaa profiloinnilta. Minusta tämä kuulostaa juuri siltä. Rotuprofiloinnilta, mikäli näin ei ole, niin haluaisin tietää, mitä tässä on käytetty pohjana sitten tietokannatta, johon, jotain vastaan verrataan ne on kansalaisia ja sormenjälkiä, siis, siis järjestelmää, Europol ja niin poispäin. Mutta tämä ei ole kaiken kattava lista, tämä tyhjentävä lista, että puhutte relevanteista asian kuuluista tietokannoista. Voitteko täsmentää, mistä on kyse? Ja no lopuksi on se vielä tietää, mitä tapahtuu, mitä sanoisin, tiedolle sen osalta, onko kyseessä osuma vai ei osuma. Tullaanko nämä tiedot tallentamaan? Tallennetaanko tiedot kaikkien tarkastusten osalta? Laitetaanko niistä jonkinlainen logikirja? Enemmän tietoa täytyy kyllä kerta kaikkien saada ennen kuin voimme, voimme edes käydä mitään vakavasta tuttavaa keskustelua aiheesta. Kiitos, edustaja Kudrechka. Thank you. Um... First of all, I would like to... Kiitoksia. Haluaisin mainita, että meidän ryhmämme, minun ryhmäni tukee äh, näitä tarkistuksia ulkorajasäännöstön muuttamiseen. Tämä ehdotus on meille erittäin tärkeä. Ja tehokkaat tarkistukset äh, ulkorajoilla ovat erittäin tärkeitä, jotta vapaa liikkuvuus Schengenin alueella voidaan säilyttää. Tämä äh, ehdotus on myös erittäin merkittävä vastaus terroristihyökkäyksiin. Ja me kaikki tiedämme, että jotkut eu kansalaiset ovat eh, terroristisen ideologian alaisia ja matkustavat konfliktialueelle tukemaan terroristijärjestöjä. Siksi minun mielestäni EUn kansalaisten täytyisi olla pääprioriteettimme ja nämä ovat osana niitä toimenpiteitä, joilla hallinnoidaan sisäisiä uhkia. Eh, valvonta ulkorajoilla mahdollistaa meille sen, että voimme tunnistaa tällaiset henkilöt ja minimoida riskit Schengen-alueen sisäiselle turvallisuudelle. Tämä ehdotus Schengenin äh, raja säännöstöstä vastaa tulevaisuuden haasteisiin ja meidän täytyy olla sitoutuneita tähän erityisesti schengen alueella ja siksi EUn ulkorajat on turvattava tehokkaammalla tavalla mukaan lukien tiedon vaihto tehokkaalla tavalla. Henkilötietojen suojasta, joka täällä mainittiinkin jo, niin minusta tuntuu siltä, että järjestelmälliset tietokantojen tarkistukset tehdään siltä pohjalta, että tulee joko joku osuma tai sitten ei, niin tämä tarkoittaa, että jos henkilö ei löydy tietokannasta, niin silloin häntä ei ole rekisteröity ja silloin hänen tietojaan ei sen enempää prosessoida. Toinen kysymys, joka liittyy järjestelmällisiin tarkistuksiin lentokentillä, jolla voi olla voimakas vaikutus liikenteen virtaamiselle rajoille. Tässä on ehkä tehtävä joitakin tarkistuksia, mutta teemme sen sitten, kun esittelijä on tehnyt mietintöluonnoksen. Minun kysymykseni komissiolle kuuluu, kuinka järjestelmälliset tarkistukset vaikuttavat Äh, infrastruktuurin tehokkuuteen lentokentillä ja kuka maksaa tästä. Kiitoksia. Edustaja Wimberg seuraavana. Kiitoksia. Kiitoksia myös tiedosta. Olen varjoesittelijänä kohdassa 7 ja 8. Ja jos aloitetaan kohdasta 7, kun puhutaan ö, ulkoraja koskevien tietokantojen paremmasta valvonnasta. Olemme sen kannalla, mutta meidän mielestämme on erittäin traagista, että vaadittiin kaksi voimakasta terrori-iskua ennen kuin ryhdyttiin tämänkaltaisiin toimiin. Lisäksi myös Schengen informaatiojärjestelmän tietokannat ovat tässä suhteessa oleellisia. Meidän täytyy vahvistaa rajavalvonta, jotta voidaan suojata eurooppalaisia jihadisteilta. Haluan myös todeta, että tämä ehdotus on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei ole riittävää. Jos haluamme suhtautua kansalaisten turvallisuuteen vakavasti, meidän täytyy mahdollistaa se, että jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön omia rajavalvontaan, oma rajavalvontansa. Lisäksi olen myös varjoesittelijän eurooppalaisen, eurooppalaista matkustusasiakirjaa koskevassa mietinnössä Ruotsissa näiden maahanmuuttajien palauttaminen on suuri ongelma. Jotta tästä ei tulisi pelkkää sanahelinää, niin artiklassa kolme puhutaan siitä, että kansalaisuus täytyy ilmoittaa. Se on vaikeaa tai mahdotonta, koska useimmat pakolaiset haluavat joko valehdella tai ilmoittaa, mistä ovat kotoisin. Millä tavalla tähän ongelmaan voidaan äh, saada ratkaisu aikaiseksi? Ruotsissa on myös selkeästi sillä sellainen ongelma, että jotkut maat, kuten Afganistan, näiden joukossa eivät ota vastaan enää Ruotsista palautettuja afganistanilaisia. Millä tavalla äh, silloin pitäisi toimia, kun he ovat selkeästi kansalaisia kolmannessa maassa? mitkä maat aikovat myös hyväksyä nämä uudet matkustussäännöt? Kiitos. Edustaja Sargentini seuraavana. Thank you very much, Chair. Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. Aloitan tästä matkustusasiasta kirjasta laittomasti oleskeluille kolmansien maiden kansalaisille. Tässäkin puuttuu vaikutusten arviointi, koska komissio oli kiireessä. Se halusi antaa meille ehdotuksen. Mielestäni tämä on väärin. Ja äh, olen samaa mieltä edustaja Stevensin kysymysten kanssa, joka hän kysyy, että onko tämä pääkysymys tuo paperi, että onko se tehty kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä ja tulostettu oikeanlaiselle paperille, vai eikö äh, pääkysymys olekin se, että haluaako kolmas maa ottaa takaisin mm, oman maansa kansalaisen vai ei. Ei ole kyse niinkään siitä, että äh, karkoitetaan henkilö Euroopan unionin maasta, vaan että varmistetaan se, että kolmas maa ottaa tuon kansalaisen takaisin. Me olemme kaikki nähneet, että tämä on erittäin vaikeaa. On ihmisiä, jotka haluavat palata kotiin kotiinsa, jotka tule, matkustelevat Alankomaista tänne Brysselin konsulaattiin jatkuvasti edes takaisin ja todellakin rukoilevat saavansa paperit matkustaakseen takaisin kotiin, eivätkä saa sitä. Minulla ei ole mitään ongelmaa tällaisen standardisoidun matkustusasiakirjan luomisessa palautuksia varten, mutta en usko, että se saavuttaa sen tavoitteen, että meillä olisi ymmärrettävä palauttamispolitiikka ja että saadaan todellakin yhteistyö yhteistyö kolmansien maiden kanssa aikaiseksi. Toinen kysymys liittyy Ska Kellerin kysymykseen. Minä olen vähän ihmeisen siitä, että onko meillä eurooppalainen raja- ja rannikovartiosto. Jos joku jäsenvaltio, esimerkiksi Alankomaat, ei halua tehdä tätä työtä, ja sitten Belgia tulee paikalle tekemään työn meidän puolestamme, ja he löytävät sieltä laivan, jossa on ihmiskaupan uhreja, ehkä myös huumeita, ja he löytävät eh, tämän ihmiskauppiaan. Mihin tuo ihmiskauppias sitten joutuu? Meneekö hän Alankomaihin, mutta me emme tee yhteistyötä? Meneekö hän Belgiaan? Meneekö hän belgialaisen tuomioistuimen eteen? Miten tämä toimii? Ja toinen kysymys kuuluu, jos raja- ja rannikkovartiosto toimii kansallisen lain mukaisesti ja ihmiset kuolevat merellä, koska me olet ehtineet pelastaa heitä tai emme ole tehneet työtä kunnolla, ihmiset siis kuolevat käsiimme, niin he toimivat kotijäsenmaan kurinpitotoimenpiteiden alaisina, eh, artikla 20. Miten se toimii? Miksi Belgia haluaisi tulla valvomaan Alankomaiden eh, rannikkoa, jos joku menee pieleen, niin sitten se menee eh, näiden sääntöjen mukaisesti. Miten 18 ja 20 artikla sopivat yhteen ja miten kierretään tämä suverenisuuskysymys? Kiitos, edustaja Sippel. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Puhun täällä nyt varjoesittelijämme Miriam Dallin puolesta. Ja haluaisin itsekin puheaikaa, joten ensimmäinen kysymykseni on, voinko nyt yhdistää nämä kaksi puheenvuoroa vai puhunko sitten myöhemmin itse? Miriam Dali on varjoesittelijä, joka vastaa pakolaisten palautuspolitiikasta halusi tehdä selväksi, että hän pitää erittäin hyvänä nyt tehtyä ehdotusta, että olisi yhtenäinen matkustusasiakirja, joka helpottaisi sellaisten palauttamista, jotka eivät ole saaneet myönteistä turvapaikkapäätöstä tai jotka eivät enää sellaisesta voi nauttia. Uskoakseni on tärkeää, nyt kun keskustelun todellisesta yhteisestä eurooppalaisesta turvapaikkapolitiikasta, että tällainen asiakirja on. Tämä auttaa myöskin niitä maita, jotka ovat halukkaita auttamaan pakolaisia, mutta joilla ei ole riittävää kapasiteettia tätä varten, koska palautettavat henkilöt ovat tietenkin maassa. Samalla aikaan meidän täytyy ymmärtää, että hyvin usein ne, jotka pitäisi palauttaa, mutta eivät voi palata, ovat pulassa, koska heille ei ole eivät eivätkä alkuperäismaat mahdollista heidän paluutaan. He eivät ikään kuin limbotilaan puun ja kuoren väliin. He eivät olla EU-ssa, eivät voi jäädä EU-hun, mutta eivät voi palata myöskään kotimaahansa, joten on erittäin pitkälti vaaralle alttiina. Totesin, että kyse vain yhtenäisestä matkustusasiakirjoista, vaan lisäksi täytyy tehdä myöskin sopimus, sopimus lähtömaiden kanssa sen varmistamiseksi, että henkilö voi sinne palata. Kollegani katsoo, että on erittäin tärkeää, että meillä on tehokas, toimiva takaisinottopolitiikka ja palautuspolitiikka niille, jotka eivät tarvitse väliaikaista suojaa. Mutta samalla täytyy varmistaa ihmisoikeudet ja perusoikeudet niiden kohdalla, jotka täytyy palauttaa. Toivon, että ainakin tuo osa saadaan nopeasti hoidettua kuntoon. Nyt halusin lisätä jotakin omissa nimissäni. Minun hieman hämmensi joidenkin kollegoiden lausumat täällä. Jotkut sanoivat, että kaikki laittamat maahanmuuttajat täytyy lähettää takaisin. Anteeksi nyt vain. Niiltä jokainen pakolainen, joka tulee Eurooppaan, yli 99 prosenttia, on laiton maahantulija, koska tietystikään heillä ei ole asiakirjat kunnossa, joten täytyy olla huolellinen sen suhteen, mitä sanankäänteitä käyttää niin, että ei synny hämmennystä ihmisten mielessä siitä, mistä me puhumme. Toisaalta Raja, rana, raja ja rannikkovartiosto Saksan kyllä kuulostaa erittäin mukavalta. Nämä ovat niitä tyyppejä, jotka suojelevat meitä rikollisilta ja nämä tyypit pelastavat ihmisiä joista taikka rannikolta poimivat heitä kyytiin. Mutta mistä me oikeastaan puhumme? Saksassa on käyty keskustelua siitä, että pakolaisten määrää pitäisi voida pienentää. Mutta jälleen kerran, anteeksi vain, emme voi vähentää pakolaisten määrää. He ovat jo täällä, mistä nyt puhumme? Kyse on siitä, että vähennetään niiden määrää, jotka tulevat Eurooppaan, Euroopan unioniin. Sitten meidän täytyy vastata kysymyksiin. Mitä tässä yhteydessä voidaan katsoa eurooppalaisen ra- ra- raja- ja rannikkovartioston tehtäväksi. Sitä kun tästä on sovittu, siitä kuinka voidaan paremmin valvoa sitä, että maahan tulevat pakolaiset rekisteröidään. Onko tästä kyse vai pikemminkin kyse, onko kyse siitä, että ihmisten tulo halutaan estää? Mitä tapahtuu sitten niille, jotka työnnetään takaisin? Joutuvatko he ansaan, Kreikkaan, Turkkiin, jotka sinne jumiin? Välittääkö heistä kukaan yhtään? Onko mitään kansainvälisiä vastauksia näihin kysymyksiin? Jotkut kysymys, kysymykset edelleenkin avoinna tässä suhteessa. Jälleen kerran totesin, että erittäin tärkeää varmistaa oikeat sanamuodot sitten valvonnasta ja lisätarkastuksesta. Silläkin kun on kyse Euroopan kansalaisista. Meidän ei pitäisi valehdella kansalaisille. Sillä mikäli otetaan lisävalvontaa käyttöön, lisävalvonta, joka kohdistuu jopa Euroopan kansalaisiin, tuleeko silloin meidän eurooppalaisesta maailmastamme turvallisempi? Tätä voitaisiin verrata Yhdysvaltain tilanteeseen. Siellä on erittäin tiukka rajavalvonta. Mutta tarkoittaako tämä sitä, etteikö Yhdysvalloissa tapahtuisi mitään terroriskoja, ei järjestäntöä rikollisuutta, ei rahanpesua? No ei tietenkään, kyllä heillä on tätä kaikkea, joten meidän täytyy miettiä tarkkaan, missä määrin me luomme uusia järjestelmiä, ja mitä näiden vaikutukseen voisi olla? Onko hyödyksi, että otetaan uusia järjestelmiä käyttöön, vai olisiko parempi korjata, parantaa nykyisiä menetelmiä, jotka ovat käytössä, koska oikeastaan aina mistä me nyt puhumme, on se, että meidän täytyy käyttää paljon enemmän rahaa siinä, että luodaan lisätarkastuksia, otetaan niitä käyttöön. Kenties meitä pitäisi huolellisesti pohtia, mistä oikeastaan on hyötyä voimme taistella merkollisuutta vastaan, saamme heidät kiinni ja kuinka voidaan paremmin hallinnoida maahanmuuttokriisiä ja missä kohdin mennään hieman liian pitkälle, koska alkuperäinen kysymys on seuraava. Pohditaanpa hetken ajan sitä, että huomispäivänä tämä pakolaiskriisi loppuisi ja Syyriassa ja muualla muissa maissa terrorismi loppuisi. Pistäänkö sitten kaikki rajavalvontotoimet sivuun vai jatketaanko samoja toimia? Tämä on tärkeää tietää nykytilanteen kannalta, mutta myöskin kun pyritään löytämään ratkaisuja pitkällä aikavälillä. Edustaja check seuraavana. Thank you. Kiitoksia. Minä myöskin puhun äh, asianmukaisista tietokannoista suoritettavien tarkistusten lisäämisestä tilanteesta ulkorajoilla ja haluaisin vähän kritisoida samansuuntaisesti kuin muutkin kollegat. Nimittäin tämä on todellakin jotain, äh, jossa olemme tekemässä askelia taaksepäin. Ja meidän todellakin on esittävä kysymys, eikö olisi parempi katsoa sitä, miten äh, voitaisiin toimia kohdistetusti niin, että todellakin löydettäisiin ne henkilöt, jotka äh, aiheuttavat terroristisen uhkan, jotka äh, harjoittavat kansainvälistä rikollisuutta ja niin poispäin, eikä kohdistaa tätä kaikkiin. Mutta jos tämä on se hinta, menen nyt yksityiskohtiin, jos tämä on se hinta Schengenin hengissä pitämiseksi, niin sitten minunkin ryhmäni on valmis asiaa tarkastelemaan mutta on useampia kysymyksiä, joissa meillä on kysymyksiä komissiolle, joista emme ole tyytyväisiä. Yksi asia liittyy siihen, mitä kollega Inetfeld eh, kysyi ja monet muutkin. Ei vaikutusten arviointia No, kiire ei ole syy sille, ettei tehdä vaikutusten arviointia. Sen pitäisi koskea myös tätä asiakirjaa. Ja sitten vähän selvyyden puututta, kuten edustaja Makovei sanoi, me puhumme EU-kansalaisista, mutta sitten puhumme Schengen-järjestelmästä. Jotkut EU-kansalaiset eivät ole osa Schengen-järjestelmää, koska tulevat maista, jotka eivät kuulu Schengeniin, joten kehen viittaatte tässä ehdotuksessa? Tässä muutamia peruskysymyksiä. Toiset asiat ovat, kun puhumme tästä näistä Interpolin tietokannoista, niin mikä on oikeusperusta EUlle käyttää tätä? Tämä haluaisin tietää, koska meillä on kansallisia sopimuksia oikeusperusta ja Interpol-tietokannasta, mutta ymmärtääkseni ei EUn tasolla vielä. Joten miten saamme tämän oikeusperustan aikaiseksi ja kuinka sitä hyödynnetään? Ja sitten vielä eräs asia, jonka haluaisin nostaa esille. Tämä ei ole mitään tekemistä pakolaiskriisin kanssa. Tätä ei tehdä sitä varten, jotta pakolaiset pysyisivät EUn ulkopuolella. Tämä on, nämä on sitä varten, että kun meillä on ollut näitä terroristihyökkäyksiä, niin meillä on ollut useita, joilla on ollut EU-passi, jotka ovat tulleet takaisin Syyriasta ja muualta. Ja on kyse siis tästä, eikä pakolais kysymyksestä. Näitä asioita ei saisi sekoittaa. Sitten muutamia konkreettisia kysymyksiä. Ah, vielä eräs muu asia. Meillä on jo tämä art direktiivi 2004-38 vapaasta liikkuvuudesta, joka joka tarkoittaa, että koska EUn kansalaiset, joilla ei ehkä ole passia, koska se on mahdollisesti varastettu äh, rajatarkastuksessa, niin tämän direktiivin mukaisesti kaikki rajavartioiden täytyy tehdä kaikkeensa tämän asian tarkistamiseksi ja auttaa tätä henkilöä mm, jotta hänet voidaan identifioida mahdollisesti vaikka ajokortin tai muun avulla, äh, identifioida hänet ja päästää hänet eteenpäin. Äh, mutta ilmeisesti neuvosto ja komissio eivät halua ylläpitää tätä direktiiviä. Haluatteko todellakin poistaa tuon osan vapaan liikkuvuuden direktiivistä, koska se olisi hyvin kriittistä? Sitten komissio ehdottaa, että meillä pitäisi olla poikkeuksia ajallisesti ja myös alhaisen riskin rajoille, maa- ja vesirajoille, mutta neuvosto on lisännyt tähän ilmarajat myös. Joten mikä on teidän ehdotuksenne tässä? Kyllä, tämä tulee maksamaan enemmän. Raja asemilla tarvitaan enemmän henkilökuntaa ja tarkastuspisteitä. Tähän tarvitaan ehkä vähän aikaa. Mutta argumentti on myös se, että vähennetään odotteluaikaa. Mm, joten mikä tässä nyt on tilanne? Ja sitten viimeinen asia. Niin, EU-PNR. Meillä ei ole tätä vielä. Minun poliittinen ryhmäni ei kannata sitä, mutta mihin muihin tietokantoihin viittaatte? Haluatteko käyttää muitakin tietokantoja, kuten EU-PNR, kun se on saatu aikaiseksi, muuttamatta oikeudellisia sääntöjä, koska sitä en kyllä hyväksyisi. Sitten edustaja Stevens, olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Tässä Hyvät kollegat, puhun nyt eurooppalaisesta rannikko- ja rajavartiosta. Tämä asiakirja on äärettömän tärkeä, kun puhutaan ulkorajojen riittävästä valvonnasta. Mutta tuon valvonnan täytyy olla myös tehokasta. Emme voi luoda uusia mekanismeja, kuten esimerkiksi Schengenin säännöstön artikla 26, jossa asetetaan selkeät, tarkat ehdot ja itse asiassa valvonta silloin jää puutteelliseksi. Emmekä voi sallia sellaista, että jotkut toimivat toisten siivellä. Ja näin ollen Euroopan unioni päästä sisään helpommin meidän täytyy lähteä liikkeelle siitä, että ensimmäinen tur, ensimmäisen turvallisen maan periaatetta sovelletaan. Nämä artikat toteavat, että ne, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojaa ja ää, jotka löytävät toista maasta, heidät täytyy palauttaa ensimmäiseen maahan, josta he ovat tulleet. Palautuskieltoperiaate johtaa siihen, että nämä tapaukset käsitellään nopeasti ja jos turvapaikka ei myönnetä, henkilö palautetaan. Voiko tämä sitten olla myöskin rannikovartioston ja EASO-yhteistyön tehtävä? Pyydänkin kollegoita pohtimaan sitten sen mahdollisuutta. Thank you. Now we finished. Kiitos. Nyt olemme saaneet päätöksen varjoesittelijöiden luettelon. Ja meillä on vielä suuri joko kollegoita, muitakin kollegoita, jotka ovat puhun, luen nyt listan. Ja pyydän, että pitäydy, pitäydytte yhden tai puolentoista minuutin puheenvuoroihin, koska meidän täytyy kuulla myöskin Alankomaita, puheenjohtajamaata ja sitten herra Ryyttenkin täytyy voida vastata teidän, teidän moninaisiin kysymyksiin. Ne puhelista nyt seuraavat Coelho. Pinelli, Mr. Dupré, Mr. Zdehovski, Mr. Kirkos, Mrs. Myers, Mrs. Wikström, Mr. Sarvama. This is it. I tässä järjestyksessä. Puhelista oli nyt tässä. Pitäytykää hyvin lyhyisiin puheenvuoroihin vain. Edustaja Coelho. Puheenjohtaja, yritän puhua niin nopeasti kuin vain mahdollista. Tämä on erittäin herkkä ja syvällinen aihe. Ensinnäkin kiitän komissiota sen tekemästä aloitteesta. On täysin selvää, että Euroopan raja- ja rannikkovartiosto on tärkeässä asemassa, kun pyritään paremmin hallinnoimaan maahanmuuttopaineita kestää sen, kun tämä pistetään täytäntöön, mutta ei pidä myöskään unohtaa sitä, että kyse on nyt tämän herkistä kysymyksistä, jotka liittyvät kansalliseen itsemääräämisoikeuteen. Kyse on eurooppalaisesta solidaarisuudesta. Populismi ei saa jättää sitä varjonsa tai kansallismieliset puheet vaalien yhteydessä. Jäsenvaltiot, mikäli eivät tule mukaan, eivätkä halua yhteistyötä, emme pääse tässä eteenpäin, koska loppujen lopuksi eurooppalainen solidaarisuus perustuu vastavuoroisiin intresseihin, yhteisiin intresseihin. Viime vuosina on kehitetty erilaisia välineitä, jotka liittyvät yhteiseen etuun. Schengenin rajasäännöstö ja Schengenin arviointimekanismi ovat tästä esimerkkejä. Miksi nämä ovat tärkeitä? Keskinäinen luottamus ei ole jotakin, johon ketään voidaan pakottaa, vaan se perustuu pikemminkin yhdessä sovittuihin parametreihin, joita voidaan objektiivisesti arvioida. Kolmas huomioni. Täytyy tietää, että uusi Euroopan raja- ja rannikkovartiosta, vaikka se onkin kipeästi tarvetta, ei mikään ihmelääke koko kriisiin. Neljä lyhyttä kommenttia. Artikla 11. Yhdyshenkilöt. Tämä on hyvä väline, jolla voidaan edistää yhteistyötä. Komission ehdotus kuitenkin saattaa asettaa rajavartioston toimet kyseenalaiseksi silloin, kun on kyse ulkorajan valvonnasta ja pääsystä kansalliseen tiedokantoihin. Toinen heikko kohta, area 12, haavoittavaisia ihmisryhmiä koskeva analyysi. Tämä täytyy tehdä huolisesti ja nähdä tämä Schengenin arviointimekanismin valossa. Rajavalvonnan käyttöönotto ei saa millään tavalla heikentää tai huonontaa niitä säännöksiä, jotka ovat Schengenin säännöstössä artikla 26 varsinkaan. Me tuotamme yhteisiin toimiin ja nopean, to, nopean, nopeisiin toimiin rajoilla. Parlamentilla on tiettyjä kysymyksiä tässä. Täytyy tehdä selväksi, että myöskin kyse on ihmisten pelastamisesta ja etsinnästä, ja toiseksi parlamentti on tukenut turvajärjestelmien käyttöönottoa. Mitä tulee interventioihin ulkorajoilla, sen kun on kyse kiireisen tar- toiminnan tarpeesta, artikla 18 vain hätätapauksessa pitää näihin ryhtyä vastoin jäsenvaltion tahtoa, niin kuin Skakeler totesi. Täytyy painottaa sitä, että vaikkakin Euroopan lähestymistapa on tarpeen, niin voidaan edes kuvitella tällä mekanismi, millä tavalla voisi muuten toimia. Ja täytyy löytää jonkinlainen kultainen keskitie. Ja Schengenin järjestelmän eri osa täytyy pistää täytäntöön sellaiset, jotka ovat jo olemassa. Lisäksi pitäisi kahden vuoden ajan mahdollistaa raja, lisää jos Schengen täytyy tukea, ei sitä pidä tuhota. Eh, mm, Kiitoksia. Minä halusin esittää kysymyksen äh, komission edustajalle. rajavartiostosta ja rannikkovartiostosta ja näistä suorista toimista, viime hetken toimista. Te sanoitte, että nämä toimet ovat mahdollisia, kun syntyy heikkoja kohtia rajoilla. Mutta e, siis heikkoja kohtia e, suhteessa siihen, millaista haittaa siitä voi syntyä Schengenille. Tämä kuulostaa loogiselta, mutta ei se sitä ole. Mitä voidaan tehdä, jos pääongelma ei ole tuo rajavaltio, joka ei onnistu äh, hallinnoimaan pakolaisvirtoja, vaan se, että äh, rajat on suljettu Schengen-alueella, eikä pelkästään Schengen-alueella, äh, katsotaan Balkanin maita, vaan Schengeniä ja kaikki nämä Balkanin maat, jotka ovat sopineet Viinissä sulkevansa rajansa ehkäistäkseen pakolaisten matkan, jotka tulevat Kreikkaan ja muualle Eurooppaan. Jos ongelma on äh, aikaisemmassa äh, kohdassa tätä ketjua, äh, mutta minun puheaikani loppui. Kiitoksia. Kiitos, kiitos siitä, että pitäytte puheaikanne. Edustaja Töpreen seuraavana. Merci, president. Kiitoksia ihan sähkötyylle näistä kolmesta ehdotuksesta tai esitetty matkustusasiakirja, Euroopan matkustusasiakirja. Mielestäni on hyvä ajatus. Mulla on kaikkien niiden kanssa samaa mieltä, jotka ovat todenneet, että jos tietyn maan kanssa ei ole palautussopimusta, niin silloin saadaan harmonisoitu asiakirja, mutta mitä hyötyä siitä on? Eli eihän nyt prioriteetteja pidä olla harmonisoitu asiakirja, vaan takaisinottosopimukset, jotka toimisivat. Euroopan meriturvallisuusvirasto ja kalastuksen valvontavirasto. Minä en halua sitä teknisiä säännöksiä, vaan siihen, että me katsomme tätä operatiivista puolta. Nyt on ihan turha tässä enää turha katsoa sitä, että millä tavalla Frontexia vahvistetaan. Jos esimerkiksi alus pyrkii Kreikkaan, niin jos ihmiset ovat kuolemassa, niin pidätetäänkö heidät merellä Tämän kaltaisen vahvistuksen avulla voidaanko mukaan lopettaa että kaikki se kaoottinen maahanmuuttovirta, joka meidän mantereellemme su- suuntautuu? Meidän tulisi ottaa käyttöön aivan toisenlainen ohjelma. Kaikki muu on ihan pelkästään symbolista, jos näin voitaisiin sanoa. Ja sitten järjestelmälliset tarkistukset. Kysymys on turvallisuudesta. Kysymys ei ole pakolaisuudesta. En tiedä, miksi täällä samassa paketissa ovat. Mutta tässähän on kuitenkin, kannattaa esittää kysymys siitä, jos tämänkaltainen säännöstö, onpa se sitten kohdennettu tai järjestelmällinen, niin silloinhan sen täytyy pohjautua johonkin tiettyyn asianmukaiseen tietokantaan. Muussa tapauksessa ei tiedetä kunnolla, mitä tapahtuu. Tässä ei esimerkiksi puhuta siitä, että hyödynnettäisiin Europolin tietojärjestelmä asiakirjassa. Toiseksi aiotte esittää älykkäitä rajoja. Allistetaanko kaikki Euroopan kansalaiset myöskin tällaisille älykkäille rajoille? Näitä asioita kyllä kannattaisi selventää. Muussa tapauksessa niissä ei oikein ole järkeä. Anteeksi, hyvä puheenjohtaja, puhuin liian pitkään. Mr. Vážená paní předsedající, dneska jsem poprvé litoval, že jsem nebyl reportér. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäistä kertaa nyt olen pahoillani siitä, että en ole esittelijä, varjoesittelijän koordinaattori, enkä edes varakoordinaattori. Ensimmäistä kertaa tätä kadun, koska nyt kun esitän kysymyksen, minun täytyy tunnustaa, että kollegat veivät minulta jo sanat suusta. Kysymys yksi. Ryyttele, kiitokset erinomaisesta alustuksesta. Yksi kysymys. Puolassa usein kuulemme, että erotus ei ole demokraattinen ja se on vastoin kansallista itsemääräämisoikeutta. Voitteko te kertoa meille, kuinka te käyttäisitte tätä rajavartiolaitosta vastoin jäsenvaltion tahtoa? Kysymys numero kaksi. On tullut todetuksi, että noin 15 tai 1500 henkilöä olisi yhteisvahvuus. Ja sitten hankala kysymys on varma, että voitte siihen vastata. Entä sitten Frontex? Kuinka tämä raja- ja rannikkovartiosto toimisi Frontexin rinnalla? Haluaisin lisää tietoa tästä, koska te hipaisitte kyllä tätä asiaa puheenvuorossa, mutta minulle tämä tuli selvästi. On no, erittäin tärkeää se meidän kannatamme. Äh, Edustaja Kirkos seuraavana. Thank you. Kiitoksia. Kirkossa eikö niin, eikä Kirkhope. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivotan tervetulleeksi herra Ruuten. Hän on hyvä tiedotolähde. Kaksi nopeaa kysymystä. Ensinnäkin, onko teillä mitään äh, ennusteita tai äh, tavoitteita, kuinka nopeasti voimme siirtyä operationaaliseen vaiheeseen. Tällä parlamentissa on paljon eri mielipiteitä, tämä vie aikaa, mutta komission jäsen Avramopoulos sanoi, että meillä on vain seitsemän päivää ennen kuin upoamme ja meidän hallituksemme, vasemmistohallituksen äh, on muuttanut kurssia täysin ja syyttänyt NATOa siitä, ettei se tee työtään ja siirrä kaikkia Turkkiin, kun aikaisemmin se vaati avoimia rajoja. Joten tilanne on todella vaarallinen ja räjähtämässä käsiin. Uskotteko todellakin, että tämä tulee menemään nopeasti läpi parlamentin? Ja toiseksi, miten tämä kaikki täydentää tätä NATO-kysymystä? Me kuulimme pääsihteeriltä, että riippumatta siitä, missä ihmiset pelastetaan Turkin aluevesillä tai Kreikan aluevesillä. Naton tehtävä on lähettää heidät takaisin Turkkiin. Miten tämä toimii yhteen Euroopan rannikkovartioston Frontexin kanssa? Kiitoksia. Majers. Edustaja Majers. Ik heb een aantal opmerkingen en vragen. Kiitos. Minun puheenjohtajan muutama huomio. Komission esitykseen ja myöskin Alankomaiden puheenjohtamaan ehdotuksen perustavanlaatuinen kysymys. Suvereenin maan täytyy itse voida valvoa omaa aluettaan. Komission ehdotus raja- ja rannikon varteustoksi puuttuu sisävä omien rajan valvontaan ja myöskin Alankomaiden ehdotuksen suhteen se, että jäsenvaltioiden suverenisuus tässä joutuu koetukselle. Toinen huomioni ja viimeinen sellainen, toivon mukaan Frontex ja rajanvartiosto, niin kuin sen kertaan on todettu, ei estä maahan, turvapaikanhakijoiden tulo maahan, eikä tässä ihmisiä pallotella paikasta toiseen, eikä sitä ole mitään palautuslaitoksena. Raja- ja rannikkovartiosto sen täytyy mahdollistaa, että turvapaikanhakijat pääsevät Eurooppaan. Useat täällä ovat tästä samasta asiasta puhuneet. Ja lopuksi vielä viimeinen kysymykseni Euroopan komissiolle jalankomaalle puheenjohtajan ominaisuudessa. Onko tässä nyt tarkoituksena estää tai tukahduttaa maahanmuuttaja ja turvapaikka virtaa, vai mikä tässä on tarkoitusperänä? Ström. Edustaja Wikström. Thank you, Chair. Well, when we remove... Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin sisärajat poistettiin Schengenin alueelta, ajatuksena luonnollisestikin oli se, että yhteisesti valvoisimme niitä ja valvoisimme siis ulkorajoja. Nyt ainoa looginen ratkaisu tuolloin jo olisi ollut yhteinen rannikko- ja rajavartiolaitos. Mutta me teemme niin kuin Euroopassa yleensä tehdään askel askeleelta ja puolittain. Olen vakuuttunut ja haluan kiittää komissiota. Minusta tämä on hyvä ehdotus olen vakuuttunut siitä, että suurin osa kansalaisista, heillä on aivan yhden tekevää, minkä värinen on lippu tai univormu näillä ulkorajavalvojilla. He haluavat nähdä hyvin toimivan valvonnan ja hallinnoinnin rajalla. Jotkut ovat myös sitä mieltä, että eurooppalainen rannikko- ja rajavartiolaitos edesauttaisi parempaa ulkorajan valvontaa ja että tämä nopeasti ratkaisisi pakolaiskriisin tai että se olisi esteenä sille. Kumpikaan näistä ei pidä paikkaansa. Pitkäpukujen väli ei muuta Euroopan ja jäsenvaltioiden velvollisuuksia, johon Geneven yleissopimus meitä velvoittaa lait ja perustamisopimukset EU-ssa ja ne lait, jotka koskevat turvapaikkahakemista. Siitä huolimatta tarvitaan parempaa valvontaa ulkorajoilla, jotta voidaan varmistautua siitä, että meillä on paremmin toimiva yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä. Tulisi myös muistaa se, että yhteinen raja- ja rannikkovartiosta mahdollistaisi sen, että haluaisimme sen pysäyttävän kaikkien ne, jotka emme halua ylittävän rajaa, esimerkiksi aseet ja huumeet. Haluaisin myös lopuksi mainita, että viime viikolla Tätä säätiö arvioi, miten paljon maksaisi se, että meillä ei olisi Schengen-järjestelmää. Se olisi noin 1,4 biljardia euroa, 10, biljoona euroa kymmenen vuoden ajan. Joten se tulisi ehdottomasti ottaa huomioon. Jos haluamme tehdä ulkorajoista hallinnoitavat, niin se olisi mahdollista eurooppalaisen toiminnan kautta. Kiitoksia edustaja Sarvamaa Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission aloitteen. Tulen puhumaan pääasiassa kohdasta seitsemän, tarkistusten lisääminen ulkorajoilla. En mene nyt yksityiskohtiin, mutta jotakin hyvin suuria ajatuksia ja periaatteita ovat tässä keskustelun alaisena. Tämän halusin sanoa harmi, että meillä ei ole tällaista sinisen kortin järjestelmää, koska minä halusin todellakin esittää kysymyksen, onko tämä iso harppaus taaksepäin. Minä haluaisin tietää, mitä te tarkoitatte. Me emme ole vielä liikkunut minnekään. Miten voimme ottaa ison askeleen taaksepäin? että tarkistetaan kaikki, mutta miten me kohdistamme? Te haluatte kohdistaa näitä, mutta miten voimme kohdistaa näitä tarkistuksia, jos me emme voi täysin käyttää kaikkia tarpeellisia tietokantia? Se on mahdotonta. Sama ongelma meillä oli PNRn kanssa teidän kanssanne. Tai tämä vertaus Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä. Minä en halua edes kommentoida sitä. Se on Eh, niin ajasta jäljestä ja paik- väärässä paikassa, että sitä ei pidä edes kommentoida. Kun niin paljon hienoja sanoja periaatteista, joita kaikki saatoimme tukea vanhassa maailmanjärjestyksessä, mutta nyt tilanne on dramaattisesti erilainen ja kuva ei ole laisinkaan selvä. Joten tässä ei ole kyse pelkästään pakolaiskriisistä, jos ette sitä näe tai jos ette ole valmista myöntämään, olen pahoillani, mutta on kaikenlaisia ihmisiä liikkumassa. On taloudellista maahanmuuttoa, ihmistä kärsimystä ja kyllä on pahoja ihmisiä, jotka liikkuvat ja meidän täytyy selvittää tämä ja meidän on tehtävä se ilman mitään ideologista mantraa mutta käsitellään se nyt ihan vain pragmaattisesti. Kiitos. The Dutch presidency. Kiitos sitten puheenjohtaja, alkomaiden edustaja. Olkaa hyvä, mutta puhukaa hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi. Herra Leisterburg, olkaa hyvä. Kiitos. Puhun lyhyesti ja haluaisin kiittää valiokunnan jäseniä siitä, että meillä on mahdollisuus täällä kertoa tilanteesta ja haluaisin kiittää jäseniä siitä, että he ovat ilmaisseet näkemyksensä tästä mielenkiintoista asiasta. Neuvostossa kaikki nämä kolme asiaa ovat etusijalla. Kaikki sekä rajapaketti että muut ja käsittelen kaikkia kolmea erikseen. Ensinnäkin eurooppalainen rajavartiolaitos ja rannikkovartiosto. Me saimme selkeän mandaatin ja määräajan poliittisen sopimuksen tekemiseksi ennen puheenjohtajakautemme loppua. Olemme täysin sitoutuneita tähän aikatauluun ja olemme ryhtyneet välittömästi töihin. Ministerit keskustelivat epävirallisessa kokouksessaan tammikuussa puheenjohtajana läsnä ollessa. Tätä ehdotusta käsiteltiin, sitä käsiteltiin Amsterdamissa ja siinä käsiteltiin ehdotukset, jotka liittyvät yhteistä vastuuta, pakollista osiota. Ja tietysti siellä aika usein tämä suverenisuussana tuli esille. Viime torstaina oikeusisäisen neuvostossa esitimme kehityskertomuksen. Olemme tehneet aika paljon työtä. Tärkeä osa tätä ehdotusta on käsitelty mukaan lukien jotkut näistä ristiriitaisista kysymyksistä ja puheenjohtajavaltio on työstänyt kompromissiehdotuksia jossain kohdin ja jatkaa tätä työtään myöskin. Näiden ensikeskusteluiden pohjalta puheenjohtajavaltio suhtautuu myönteisesti mahdollisuuteen siitä, että neuvosto kykenee hyväksymään neuvoston kannan ennen 21.4. pidettävää neuvoston kokoustamme. Meillä on ollut jo hyvin rakentava kokous myöskin esittelijä Pauritsin kanssa ja jään odottelemaan myös yhteistyötä parlamentin varjojen kanssa tästä kysymyksestä. Sitten Schengenin säännöstön, rajasäännöstön muokkaaminen, tämä on myös kiireellinen kysymys. Se liittyy enemmän terrorismin uhkaan kuin maahanmuuttoon. Neuvosto on tästä samaa mieltä. Siitä huolimatta se on prioriteettina. Ja viime osaneuvostossa saimme jo aikaiseksi yleisen lähestymistavan tässä kysymyksessä. Komission teksti on ollut erittäin hyvä pohja neuvotteluille. Mahdollisuus tehdä myöskin väliaikaisia, kohdennettuja tarkistuksia otettu huomioon sekä maa- että ulko- merirajoilla ja otettu käyttöön siirtymäkaus, joka on kuusi kuukautta pitkä. Olemme ottanut käyttöön myös hieman tiukempaa sanamuotoa soveltamisalasta, joka kohdistuu näihin kohdennettuihin tarkistuksiin. Ja meillä on velvoite jäsenvaltioilla tiedottaa komissiolle, Frontexille ja muille jäsenvaltioille näistä tarkistuksista. Jos jäsenvaltioilla on huolenaiheita, niin ne tulisi myöskin niistä ilmoittaa. Neuvoston mukaan tämä asetus soveltuu kaikkiin ulkorajoihin kaikissa Schengen-valtioissa mukaan lukien ne jäsenvaltiot, joiden kohdalla sisärajatarkastusten poistamista ei ole vielä tehty, tai sitä koskevaa päätöstä oli vielä tehty, olemme ottaneet myöskin käyttöön kahden vuoden arvion, jolloin komissio voi tarkastella sitä, mitkä ovat tämän asetuksen yleisvaikutukset ja se, miten se hyvin se toimii. Myös tässä kohdin jäämme odottamaan parlamentin kanssa tehtävää lisäyhteistyötä. Ja viimeinen kohta, joka koskee palautusasiakirjaa, sekin on tärkeää asianeuvostossa, aivan kuten juuri jäsenet täällä mainitsivat. Tässä ei ole kysymys menestyksestä, palautuksesta, vaan se saattaa olla osa sitä. Neuvostossa tuetaan sitä aika pitkälti, mutta emme ole vielä saavuttaneet tässä yhteistä neuvoston kantaa. Now. Kiitos, herra Leisterburg. Nyt eh, edustaja tai herra Ryytte saa vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Um, I'll try and... Sano viimeisen sanan. Some of... Kiitos, pyrin vastaamaan joihinkin kysymyksiin mutta olen aivan varma, että vastaukseni jäävät riittämättömiksi. Jotkut teistä mainitsitte jo, että Strasburgin viikolla pitäisi käyttää vielä tilaisuutta hyväksi ja käydä syvällisempää keskustelua asioista kenties pienemmissä piirissä. Sitten voin palata joihinkin teidän kysymyksistänne vielä. Mikäli sallitte, Voin kenties painottaa joitakin seikkoja, niin kuin tekin teitte viimeisempänä herra Sarvamaa ja Rova Wikström. Voimme painottaa sitä, että me elämme tilanteessa, jossa vastassamme on varsinainen Euroopan unionin eksistentiaalinen kriisi – Meidän täytyy osallistua tähän kokonaisvaltaisen keskustelun aikarajoista. Täällä mainittiin, että tämä täytyy hoitaa viikon sisällä tämä asia. Mutta äh, asian voisi ilmaista seuraavalla tavalla. Komission puolella komission jäsen Aron Poulosa, varapuheenjohtaja ja Junkers pyrkivät luomaan sellaisen ehdotuksen, jolla me voimme varmistaa eurooppalaisen talon Euroopan. Tämä on osa selitystä miksi, sille, miksi emme tehneet, tehneet vaikutusarvoita monestakaan asiasta. Kyllä, keskustossa, mikäli esiin tulee kysymyksiä, toivon mukaan me voimme niihin tarjota riittäviä vastauksia, jotka liittyvät lainsäädäntöprosessiin, mutta nyt meillä on kriisi muodi päällä. Olen tehnyt työtä komissiossa 30 vuoden ajan lukuisien komissioiden palveluksessa, kun olen toiminut. Koskaan tällaista kriisiä ei ole tullut vastaan tämän alustukseksi ja myöskin henkilökohtaisena kommenttina omalta osaltani. Pidän erittäin hyvänä monia puheenvuoroja Pabreksin ja Nidel Müllerin puheenvuorot mainitakseni muiden muassa monissa puheenvuoroissa sitouduttiin tämän kunnianhimoiseen aikatauluasian suhteen. Pidin hyvinkin paljon kahdesta elementistä, jotka Pavriksen lausuma liitti toisiinsa, kun hän totesi, että rajojen täytyy olla avoimet, mutta valvotut. Juuri tähän me pyrimme pääsemään. Puheenjohtajamaa Alankomaata ja Alankomaiden edustajia vastasivatkin, vastasikin Moskovicin kysymykseen. Sitten kun jäsenvaltiolla on pääsy Schengen-tietojärjestelmään, silloin ei enää tarvita päällekkäistä valvontaa. Mitä Bulgariaan tulee ja Romaniaan, tilanne on siellä erilainen myöskin Kroatian osalta tilanne on huolestuttava, koska Schengenin arviointia ei voi, ole voitu vielä tehdä. Joten tämä on otettu mukaan jo poliittisesti sovittuun kompromissiin sisäministeriöiden tasolla. Sieltä puolta löytyy kysymyksiä ja vastauksia näihin kysymyksiin. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne Yliopiston seuraava Stevensin kannoista tai Debren ja muiden lausumista. Olen täysin samaa mieltä siitä, että asiakirjan esittäminen, joka liittyy palautuksiin, ei ole vielä vastaus ongelmaan. Olen ollut tässä valiokunnassani aiemminkin ja kertonut keskustelusta, jota on käyty takaisinottosopimusten osalta, ja on toiminut puheenjohtajana komiteoissa, joissa asiata, on käsitelty. Mikäli on jokin tekninen elementti, joka voi auttaa palveluspolitiikassa, on todellakin takaisinottosopimuksia. Mikäli ei ole takaisinottosopimuksia, nythän niitä on 17. Mikäli niitä sopimuksia ei olisi, silloin asiakirjan, asiakirjan tunnustamiseen liittyisi ongelma. Emmekä voisi Euroopan unionia la, laatia lakeja, jotka liittyvät asiakirjoihin, jotka kolmannet maat taka jäsenvaltiot tunnustaisivat, joten nämä asiat liittyvät toisiinsa. Tällä hetkellä meillä on asiakirja. vuonna 1994 ei ollut mitään photoshoppausmahdollisuutta jossakin määrin. Meidän täytyy nyt olla ajan tasalla myöskin eri turvatekijöiden osalta. Käymme keskustelua kolmansien maiden kanssa jatkuvasti keskustaa siitä, että niiden turva menettelytä tai turva toimet eivät ole ajan tasalla, olipa sitten kyse viisumeista tai muista matkustusasiakirjoista. Kenties minun ei tarvitse tästä sanoa enempää tästä matkustusasiakirjakysymyksestä. Mitä tulee puolestaan kysymyksiin, jotka liittyivät Schengenin ja ulkorajoihin? Olen kyllä samaa mieltä muutoksista ja siitä, että muutokset riittävät terrorismin uhkaan ja terroristi-iskuihin mutta painottaisin, että tarkoituksena ei ole tässä reagoida puhtaasti maahanmuuttokriisiin. Nyt on kyse elementistä. Ja aiemmassakin keskustelussa kerroin teille Charlie Hebdon iskun jälkeen, että meidän täytyy parantaa rajatarkastuksia ulkorajoilla myöskin siten, että tarkastukset kohdistuvat EU-kansalaisiin. Tuolloin katsoimme, että voisimme hoitaa tämän riskiarviointien pohjalta. Ja siten, että voitaisiin määritellä jotkut riskiindikaattorit niin, että voitaisiin välttyä systemaattisilta uhilta. Siinä tuli täysin selväksi myöskin Bataclanin iskun jälkeen, että olisi parempi ottaa käyttöön kaiken kattavampi lähestymistapa ja systemaattiset tarkastukset ulkorajoilla EUn kansalaisten osalta. Sengenin rajasäännöstä maastaa sen, että asiakirja täytyy tarkistaa. Siellä sanotaan, että mielellään voita, täytyy tehdä sähköisiä tarkastuksia. Näin on laki jo tässä muodossa tälläkin hetkellä. Kun passi skannataan, silloin voidaan automaattisesti tarkastaa Schengen-tietojärjestelmästä tiedot. Tähän liittyy kansallinen lainsäädäntö esimerkiksi, mikäli asiakirja on varastettu. Silloin Interpolin tietokannat astuvat kuvan mukaan. Ehkä tehdään tällainen ristiin tarkastus. Mikäli tässä tarkastuksessa ei havaita mitään, henkilö voi jatkaa matkaansa. Tähän menee pari sekuntia enemmän aikaa kuin mikäli pelkästään tarkastettaisiin passi. Mutta tämä on lisäturvatoimi, lisäturvatekijä, jolla pyritään varmistamaan se, että voidaan paremmin valvoa, kuka tulee Eurooppaan ja kuka täältä lähtee. Toivon mukaan hyvin nopeasti voimme älyrajapakettia myöskin ajantasaistaa olen iloinen voidessani sanoa, että tästä on tehty vaikutusarvio. Olen ollut mukana tekemässä tätä vaikutusarviota ja toivon mukaan tulevina viikkoina komissio tulee tekemään tästä ehdotuksensa. Ja sitten nähdään, miten nämä asiat linkittyvät toisiinsa. Silloin saadaan parempi kuva yhteyksistä näiden asioiden välillä. Sitten tämä etenee nopeasti tämä asia. Nyt sitten rajavartiosto kysymykseen puheenjohtaja sanoi, että voin käyttää niin paljon aikaa kuin vain haluan vastatakseni näihin parinkymmenen kysymykseen. Mutta sitten loppujen lopuksi ei tämä taida onnistua. Tämä nyt havaitsen. Kyllä. Perusoikeuksia täytyy kunnioittaa. Yksi yleinen huomio jälleen kerran tästä. Viimeisten 12 kuukauden aikana olemme tehneet työtä maahanmuuttoagendan kanssa erittäin kaiken kattavalla tavalla. Olemme pohtineet sisäisiä, sisäisiä siirtoja ja myöskin uudelleen sijoittamista ja myöskin ulkorajavalvontaa. Joten älkää nyt syyttäkö komissiota siitä, että se olisi vain tuijottanut yhteen yksisilmäisesti vain joitakin asioita. Meillä on tullut hyvin paljon painetta eri jäsenvaltiolta toimia paljon nopeammin tämän rajavartiostokysymyksen kanssa, mutta keskityimme ensin siihen, kuinka voidaan hallinnoida asioita ja kuinka tässä voimme kunnioittaa ihmisoikeusvelvoitteitamme silloin, kun on kyse maahanmuuttovirroista. Keskityimme ensin tähän näihin kansainvälisiin velvoitteihin. Nyt on tullut aika sitten tarkastella rajavartiostoehdotusta. Itsemääräämisoikeus oikeus, artikat 18 ja 20. Skakeler esitti kysymyksen tästä. Ensin muuttamat muutkin palasivat samaan kysymykseen. Voisin kiinnittää teidän huomionne artiklaan 18, sen alakohtaan 4. Kyse on monimutkaisesta, monimutkaisesti rakennetusta tavasta hoitaa asioita, mutta käytännössä jäsenvaltiolla Jäsenvaltioiden täytyy aina suostua näihin yhteisiin operatiivisiin suunnitelmiin Frontexin kanssa loppujen lopuksi. Joten jäsenvaltion täytyy aina suostua, mikä jäsenvaltio suostu. Aina mitä voidaan tehdä on se, että jäsenvaltion voidaan viedä tuomioistuimen. Siinä kaikki. Ja sitten voidaan käydä keskustella. Joku sanoo, että ei näin voi tehdä. Kyllä jäsenvaltio täytyy pakottaa yhteistyöhön. Ja sitten tulee esiin kaikki kysymykset, jotka liittyvät vastuutilvellisuuteen, ja toiset sitten sanovat, että tässä rikotaan kansallista itsemääräämisoikeutta. Uskon, että tässä nyt on löydetty hyvä tasapaino näiden kahden välille artikassa 18. Olen varma, että tästä tullaan keskustelemaan useinkin tulevien viikkojen aikana, toivottavasti vain viikkojen eikä kuukausien ja vuosien aikana. Mutta tähän tullaan kyllä vielä palaamaan. Tässä pyritään säilyttämään itsemääräämisoikeus, mutta samalla luodaan valtavasti moraalista painetta. Tämän myönnän. Valtava moraalinen paine tästä syntyy, jotta interventiot voidaan mahdollistaa. Miksi sitten Schengen-arvio? Schengen-arvioita tehdään vain neljän tai viiden vuoden välein kunkin jäsenvaltion kohdalla. Schengen-arviointi on ikään kuin ex post-arviointi, jälkikäteisarviointi, mikäli asiat ovat saattaneet mennä mönkään. Me tarvitsemme riskianalyysejä. Siksi tämä rooli on annettu, annettu nyt Frontex-virastolle tehtäväksi. Riskiarviointia tehdään ennaltaehkäisy mielessä, enemmän ennaltaehkäisy mielessä kuin jonkinlaisena arviointiprosessina silloin, kun Schengen-arviointia tehdään. Jotta tehtäisiin asiat selväksi, koska tähän liittyvä kysymys myöskin tuli esiin, emme lue minkäänlaista uutta virastoa, vaan käytännössä Frontex plus nämä muut. Eli Frontex-virasto yhteistyössä turvapaikka tukiviraston kanssa ja toivottavasti sen toimivakasta voidaan saada sopimus aikaan. lisävaroja olen antamassa sille, mikä tarkastatte rahoitusselvityksiä. Nyt on puhut, ky, ollut kyse noin tuhannesta ihmisestä, jotka Frontex voisi palkata. Nämä tuhat henkilöä eivät tule kyllä riittämään rajavartiotehtäviin, joten siksi tarvitaan tällainen reservivaranto, joka on sitten käytettävissä, kun se on tarpeen. Vielä yksi asia. Ja sitten uskon, että yksityiskohtaisempaa keskustelua voidaan käydä Strasburgissa ja tulevina päivinä myöskin. Kyllä. Kyllä merioperaation yhteydessä tietystikin luotamme myöskin pelastus- ja etsintätehtäviä olette nähneet viime kuukausina ja viime, viime aikoina käydyssä keskustelussa on puhuttu Mare Nostromista ja Tridentin operaatioiden monin, moninkertaistamisesta. Mutta tärkein tehtävä on pelastus- ja etsintätyö, Sinunkin kun on kyse raja- ja rannikkovartiostotehtävistä. Osin tämän vahvistaa. Ja tietystikin keskusteluiden valossa, joita on käyty, meidän täytyy varmistaa, että on kyse myöskin vankasta valitusmenettelystä, joka on otettu mukaan koko tähän prosessiin. Mikäli se ei olisi mukana, te valittaisitte nyt, kun se on siellä mukana, te pyydätte lisää. Tämä on normaalia tämän, tämän omasta, mutta tämä valitusmekanismi, jota te olette peräänkuuluttaneet jo pitkään, on otettu mukaan ehdotukseen. Rova puheenjohtaja, pyydän anteeksi. Olen valmis keskustelemaan teidän kanssanne tuntikausia, mutta päätän puheenvuoroni nyt tähän. Kiitos, herra Ryyttä. Olen varma, että jatkamme samaista keskustelua vielä jatkossakin. Lausuntoluonnos rajojen ja rannikkovartiostosta on määrä esittää ylimääräisessä Liben kokouksessa 11. päivä huhtikuuta, mikäli saamme tähän luvan. Kiitoksia siitä, että olitte täällä tänään keskustelemassa meidän kanssamme asiasta. Nyt meidän täytyy hieman muuttaa esityslistaa ja pohtia uudelleen asioita. Olemme nyt 14 minuuttia jäljessä aikataulusta, joten ei ole mitään järkeä nyt esitellä tätä tutkimusta, joka liittyy rikollisuuteen ja korruption ja Euroopan toteutumattomuuden kustannuksiin tämän osalta. Uh, Pyytäisin, että saisin 10 minuuttia lisää aikaa vielä äänestysten toimittamista varten. Äänestyksestä tulee hyvin lyhyt, se ei vie paljon aikaa. Ja sitten tämän jälkeen meillä on 10 minuuttia aikaa tämän tutkimuksen esittelyä varten, joka liittyy rikollisuuteen, korruptioon ja Euroopan yhdentymisen toteuttamuuden kustannuksiin, mikä teille tämä näin sopii. Exactly sharp, and then after the votes we will take... Äänestysten jälkeen sitten tämän tutkimuksen esittely. Näin teemme. Mm-hmm. Let's start the vote, colleagues. Aletaanpa nyt äänestys. Hyvät kollegat, meillä on kaksi kysymystä. Kaksi suurista kysymystä, joista äänestämme. Ensimmäinen niistä on suullinen kysymys komissiolle. Kyse on Yhdysvaltojen senaatin raportista CIAN käyttämästä kirjoituksesta annetun päätöslauselman jatkotoimista. Äänestämme suosista kysymyksestä komissiolle. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ottakaa se kortti ulos ja pistäkää takaisin sisään. No minä lasken teidät erikseen. Nyt se siis toimii. Hyvä. Äänestys päättyy. 22 puolesta 17 vastaan. Hyväksytty. Yksi tyhjääni. Toinen äänestys Suurin kysymys neuvostolle samaisesta asiasta. Äänestys alkaa. Äänestäkää, hyvät ihmiset. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 puolesta 17 vastaan yksi tyhjä ääni, miten sama enemmistö. Kiitoksia. Äänestykset olivat tässä. Hyvät kollegat, nyt ei kokous vielä loppunut. Meillä on 17 minuuttia aikaa hoitaa viimeinen asia esityslistalla. Kyse on tutkimuksesta aiheesta rikollisuus ja korruptio. Euroopan yhdentymisen toteuta, toteutumattomuuden kustannukset on sen otsikkona. Kuulemme nyt esittelijän pyytämän esityksen. Laura Ferrara pyysi tutkimus- tai koordinaattorit päättivät, että Euroopan parlamentin tutkimusyksiköltä pyydetään tutkimus Euroopan toteutumattomuuden kustannuksista silloin, kun on kyse rikollisuudesta ja korruptiosta. Rovorum saa puhua tästä aiheesta. Hän esittelee tämän asian. Ah, te puhutte sieltä käsin. Annat puheenvuoron Aster Formelle joka on yksikön päällikkö, entinen kollegamme. Hän esittelee tämän tutkimuksen johtopäätökset, olkaa Hyvää iltaa. Kiitoksia. Kiitoksia mahdollisuudesta saada esitellä teille kertomus, joka koskee kustannukset aiheutuu Euroopan yhdistymisen toteutumattomuudesta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta Tarkoituksena tässä on ollut identifioida niitä politiikan aloita, joissa EU tarjoama lisäarvo on mahdollisesti merkittävä. And, uh, in other words, uh, the, the, the, objective of the Toisin sanoen tässä tavoitteena on tarkastella sitä, missä määrin EU-integraatio tai koordinointi tarjoaa oleellisia hyötyjä kansalaisille. Syyskuussa 2015 LIBE-koordinaattorit pyysivät kertomusta, jonka avulla arvioitaisiin EU-politiikan tämänhetkistä tilaa järjestäytyneen rikollisuuden korruption alueella ja varsinkin pyydettiin arvioimaan kustannukset, jotka liittyvät riittämättömään EU-yhteistyöhön tällä alueella. Tarvoitteena oli myöskin tarkastella niitä hyötyjä, joita saataisiin aikaiseksi, jos tehokkaammin toimittaisiin yhteisellä EU-tasolla. Kolme tutkimuspaperia saatiin aikaiseksi, kaksi niistä on teille esitetty ja yksi SEPSiltä esitellään myöhemmin. Kun katsotaan järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption aiheuttamia kustannuksia, luonnollisesti kun otetaan huomioon niiden laiton luonne, niitä on hankala tunnistaa ja niiden vaikutusta on hankala mitata. Tiedonpuute vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen ja kun tietoa on saatavilla, se ei usein ole johdonmukaista. Tässä mielessä on ollut vaikea arvioida yleiskustannuksia, joita aiheutuu Euroopan kuulumattomuudesta. Varmasti, siitä huolimatta tässä on tiettyjä skenaarioita esitetty, jotka osoittavat, mitä kustannuksia korruptiosta aiheutuu EU-taloudelle ja arvioidaan myöskin laittomien markkinoiden suuruutta. Korruption kustannukset ensinnäkin EU-komissio on arvioinut korruption kustannuksiksi noin 120 miljardia vuodessa, mutta tuo luku ei osoita selkeää kuvaa, koska se sisältää vain menetetyn verotulun ja tulon ja investoinnit, eikä ota huomioon mitään muita epäsuoria kustannuskomponentteja. Yksi tutkimuksista on kehitellyt kolme eri skenaariota. Skenaario, joka meistä on kaikkein uskottavin, ottaa esille tappiot, joka on noin 218 miljardin ja 282 miljardin välillä vuosittain. Siinä jäsenvaltiot on jaettu neljään luokkaan riippuen niiden toimielimellisestä samankaltaisuudesta. Siinä otetaan huomioon korruptioerot jäsenvaltioiden välillä. Järjestäytyneen rikollisuuden aiheuttamat kustannukset ovat erityisen vaikeita mitata – Arvioiden mukaisesti laittomat markkinat vastaavat noin 1 prosentin arvoa EU-BKTstä ja aiheuttavat noin 110 miljardin euron kustannukset eurooppalaiselle taloudelle. Eli tämä tutkimus on lähtenyt liikkeelle tästä luvusta ja samalla sillä otetaan huomioon myös nämä merkittävät yhteiskunnalliset poliittiset vaikutukset, joita vakavalla järjestäytyneellä rikollisuudella on. Mitkä ovat sitten tutkimuksen päälöydökset? Mietinnössä on otettu esille pääheikkoudet järjestetyn rikollisuuden ja korruption torjunnassa. Suurimmat esteet ovat riittämätön ratifiointi, transponointi ja täytäntöönpano kansainvälisistä ja EU-säännöksissä. Lisäksi on korostettu puutteita tämänhetkisessä juridisessa puitteistossa, järjestetyn rikollisuuden määritelmän puute, se, että ei ole olemassa EU-direktiivioiden avulla voidaan torjua korruptiota julkisella sektorilla, eikä EU-laajuista järjestelmää, jonka avulla voitaisiin suojata ilmiantajia. Lisäksi on otettu esille se, että tarvitaan vahvistettu puitteisto poliisi- ja oikeudellisen yhteistyöhön ja kansallisten viranomaisten välisen yhteistyöhön. Pääyhteenvetona todetaan, että yhteinen EU-toiminta olisi hyödyllistä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunta on EUn ja sen jäsenvaltioiden yhteisen toimivaltaan kuuluva asia. Näin ollen parempi yhteistyö, joka on järjestelmällisempää ja tehokkaampaa EU-välineitä ja EU-virastoja hyödyntäen, edesauttaisi sitä, että voitaisiin huomattavasti saada aikaiseksi parempia tuloksia korruption torjunnassa ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. On esitetty useita eri suosituksia näiden kuilujen ja esteiden voittamiseksi, jota meillä on, kun pyrimme torjumaan rikollisuutta ja korruptiota. Yleisesti ottaen on korostettu tarvetta saada aikaiseksi kattava ja johdonmukainen EU-turvallisuus- ja oikeuspuitteisto. Tuollainen puitteisto rakentuisi kymmenelle eri rakennuspalikalle, jotka ovat nämä meidän suosituksemme. Ensinnäkin kattava ja objektiivinen arviointijärjestelmä transponoinnista täytäntöönpanosta – turvallisuus- ja oikeussäännöstössä täytyy luoda. Tällainen järjestelmä pohjautuisi artiklan 70 sopimuks- artiklan 70 prosessiin. Toiseksi integroiduminen ja tehokkaampi oikeusjärjestelmän valvonta on tarpeen. Olemassa olevat valvontamekanismit, kuten EUn korruptiovastainen kertomus tai oikeustulostaulukko täytyy yhdistää, jotta päästään yli niiden heikkouksista. Lisäksi EU-toimielinten valvontaa täytyisi parantaa sisällyttäen instituutio tähän korruptiovastaiseen kertomukseen ja lisäksi EU voisi myös ehkä liittyä Grekoon, Grekoryhmään. Jos tällainen tehokas oikeusjärjestelmä saataisiin aikaiseksi, jos kaikki suositukset otettaisiin sovellettavaksi, se saattaisi johtaa merkittäviin korruptiotason laskuihin keskimäärin ja näin edesauttaa säästämään noin 70 miljardia vuosittain, mikä on huomattava summa kolmanneksi. Määritelmät ja sanktiot, joita sovennetaan vakavaan järjestäytyneen rikollisuuteen ja korruptioon, Näitä tulisi lähentää toisiinsa yhä edelleen. Neljänneksi, menettelyt, joiden avulla voidaan suojata ilmiantaja, pitäisi ottaa käyttöön. Viidenneksi, todella, pitäisi luoda todella tehokas ja riippumaton eurooppalainen syyttäjävirasto. Se on äärettömän tärkeää tässä suhteessa. Tällaisen syyttäjäviraston täytyisi integroitua täysin Europolin ja Eurojustin ja sen tulisi myöskin varmistaa se, että meillä tulisi olla riittävät prosessi oikeuteen liittyvät oikeudet ja tietosuojasäännökset. Näin voitaisiin myöskin säästää noin 200 miljoonaa vuosittain. Kuudenneksi se koskee olemassa olevia vastavuoroisen tunnustamisen välineitä, joita tulisi parantaa. Ja uusia sellaisia tulisi kehittää eurooppalaisen tutkimusmääräyksen pitäisi toimia tässä suhteessa vertauskuvana. Lisäksi meidän tulee parantaa toimintaa sen suhteen, että tiedotetaan paljon paremmin Euroopan parlamentille ja kansalliselle parlamenteille lainsäädäntömuutoksista. Ja rikollisuuden tieteellinen arviointi pitäisi myös varmistaa esimerkiksi luomalla pysyvä akateemikkoja sisältävän ryhmän, jotka ovat asiantuntijoita rikosoikeudessa kautta Euroopan. Kahdeksanneksi poliisi- ja oikeudellinen yhteistyö operationaalisella tasolla on asia, jota tulisi kehittää enemmän esimerkiksi budjetti- ja koulutusmenettelyiden avulla, jotka kohdistuisivat siihen, että parannettaisiin oikeusjärjestelmän tehokkuutta ja laadukkuutta. Yhdeksänneksi EU-kattava sähköinen hankintajärjestelmä vähentäisi vaaraa julkisissa hankinnoissa jopa 920 miljoonan euron edestä vuosittain. Ja lopuksi meidän tulee varmistautua siitä, että rikollisuus ei hyödytä sen tekijää oikealla tavalla täytäntöönpanoja ja parantaen EU-menettelyitä, jotka koskevat jäljittämistä ja varojen jäädyttämistä, kuten myöskin niiden takavarikointia. Kiitoksia. Thank you for trying. Kiitos paljon Rova Vuorom. Kiitos, että pyritte pitäytymään puheenaikaanne. Tämä oli varmaan vaikea ja pyydän tätä anteeksi. Toivon, että hienoa, että pystyitte pitäytymään tähän. Annan puheenvuoron saman tien. Rova Sherille puheenvuoron. Hän tulee Pariisista hän poliittinen analyytikko, joka toimii tutkimuskeskuksen palveluksessa. Toivon, että puhutte aivan lyhyesti ja ytimen. Thank you very much. Um... Kiitos paljon. Aion nyt lyhyesti esitellä tutkimuksen, jonka SEPS laati tutkimuskeskuksemme. Sen kriittisesti tarkasteltiin Euroopan toteutumattomuuden kustannukset, kun on kyse järjestäytymisrikollisuudesta, tarkasteltiin tiettyjä EUn toimia tässä suhteessa, varojen jäädyttämistä ja takavarikkoa, rikostutkintaa sekä Euroopasta poliittista sykliä, joka liittyy vakavainen järjestäytyneen rikollisuuteen. Seuraava sivu, kiitos. Havaitsimme, että todellisia vaikeuksia liittyy siihen, kun me pyrimme tarkastelemaan maanalaista rikollista toimintaa EU-ssa. Menettelytavoissa on ongelmia, järjestäytynyt rikollisuus on erinäköistä ja eri tapaista eri puolilla Eurooppaa. Joskus on järjestäytyneempää, joskus on vähemmän jäsenneltyä ja joskus vähemmän aggressiivista. Tämä johtaa merkittäviin vaikeuksiin, kun pyritään luomaan eurooppalaista yhteistä määritelmää järjestäytyneen rikollisuudelle niin kuin vuoden 2008 puitepäätöksen yhteydessä havaittiin. Liian laaja määritelmä saattaa johtaa siihen, että ylikriminalisoidaan asioita, ja tämä heikentää jo periaatteita, jotka liittyvät oikeusperiaatteeseen, tai tämä heikentää myös keräytyttävää yhteistyötä, tekee sitä vähemmän tehokasta. Tarkastelemme läheisemmin EUna taloustiedustelua, FIU-yksiköitä sekä takaisinperintää toimiston toimia, arvotoimiston toimintaa sekä myöskin yhteisiä tutkintaryhmiä ja niiden toimintaa Eurojustin puitteissa. Vaikkakin FIU ja EU-tason koordinointi ovat erittäin hyviä välineitä, joilla voidaan parantaa yhteistyötä, vastuu- ja tilivelvollisuuteen liittyy tiettyjä haasteita vielä silloin, kun on kyse taloustiedustelun toiminnasta. Lisäksi huolia liittyy siihen, että että taloustiedustelu on enemmän tiedustelutoimintaa kuin aiemmin, ja se ei ole tavanomaisen valvonnan alaisuudessa. Kun seurataan, mihin raha menee ja pyritään takavarikoimaan rikoksella hankittua yötyä, vuonna 2007 tehtiin päätös luodattaisiin takaisinperintää virastoja. Camdenin päätöksestä on kyse ja Euroopan, Euroopan interventio tällä lailla mahdollistettiin. Laillisuus kaikissa toimissa on avainkysymys ja vastuutilvallisuus ja yhdenmukaisuus eurooppalaisten prosessioikeudisten takuiden kanssa. Kyse on myöskin takavarikoista, takavarikkotoimista. Havaitsimme, että nämä yhteiset tutkintaryhmät mahdollistavat tehokkaamman yhteistyön, mutta puutteita ja haasteita nekin vielä sopimusten säännökset, vastuutilvallisuus ja myöskin kunnolliset puitekehykset puuttuvat, ne ovat puutteellisia. Havaitsemme myöskin, että yhteisten tutkintaryhmien toiminta mahdollistaa rikostutkinnassa tehokkuuden, mutta niin liittyy kuitenkin vielä puutteita tähän toimintaan. Seuraava sivu, kiitos. Nyt käyn lyhyesti lävitse vastuutilaisuuteen liittyviä ongelmia, koska tämä heijastaa mitä juuri äsken sanottiin. Havaitsimme, että merkittävä ongelma tässä suhteessa liittyy epävirallisiin ja virallisiin verkostoihin, jotka toimivat eu tasolla silloin, kun on kyse taloustiedustelusta esimerkiksi tarkastamme erityisestikin rahapesun vastaista operatiivista verkostoa Amonia sekä Karin verkostoa, jolla pyritään takaisin perinnät varmistamaan. Me katsoimme, että mikäli operatiivisia välineitä pidetäänkin erittäin tärkeinä takuu siitä, että EUn perusoikeuksia kunnioitetaan on aivan yhtä tärkeä periaate, kun parantaa yhteistyötä ja vastavuorosta luottamusta Tarkastelen myöskin merkittäviä avoimuuspuutteita ja demokraattisen legitiiminen puutteita. Samoin tarkastelen niitä toimia, joihin kosi ryhmät olivat ryhtyneet. Esimerkiksi nämä Impacta-hankkeet ovat sellaisia, että Euroopan parlamentti ei saa niistä tietoa. Nämä monialaiset rikosten, rikosten torjuntafoorumit, niistä, niitä parlamentti ei voi seurata tällä toimintakentällä on hyvin monia toimijoita ja monialaisia toimijoita, joten valvonta tästäkin syystä vaikeutuu. Yksi sivu taaksepäin, kiitos. Joten, mitä poliittisiin vaihtoehtoihin tulee? Me raportissa me katsoimme, että nyt ei pitäisi keskittyä pelkästään siihen, että päästäisiin eroon epävarmuista epävarmuustekijöistä liittyvät EU-määritelmiin ja konsepti- tai käsitetason erimielisyyksiin, vaan pikemminkin pitäisi keskittyä siihen, kuinka luotaisiin eurooppalaisia, eurooppalaista operatiivista yhteistyötä ja lisäksi rikosoikeuden puolta pitäisi omaksua lähestymistapa ja varmistaa oikeusvaltion periaatteen toteutuminen ja perusoikeudet. Lisäksi täällä todetaan, että harmonisoitu koulutuskapasiteetti rajat ylittävissä toimissa on erittäin tärkeää. CEPOL, poliisiakatemian yhteiskautta mahdollistettua yhdistyötä pitäisi parantaa ja myöskin rajat ylittävää yhteistyötä muutoinkin pitäisi edistää siten, että kunnioitetaan perusoikeuksia. Europolista. Uusi Europolin mandaatti yhteistyötä yhteiset parlamentaarisen valvonnan ryhmät, JP, JPSG-ryhmät. Euroopan parlamentin pitäisi erittäin varovasti suhtautua tähän tapaa. Suurin osa Euroopan, Euroopan liittyvistä valvontatoimista toteutuu Euroopan toimistoimintojen virallisten ja epävirallisten verkostojen kautta. joita on vaikea var, var, valvoa. Ja myöskin täytyy, täytyy tarkastella Eurooppalainen tietojenvaihto kolmisen maanaksi. Tässä todetaan, että yhteisen tutkintaryhmän pitäisi antaa selkeät prioriteetit ja niitä pitäisi kehittää e- e- entisestäänkin näitä JIT-ryhmiä. Viimeinen sivu. Tärkeimpänä prioriteettina pitäisi olla se, että varmistetaan kunnollinen tietopohjainen politiikka, tietoon perustuva politiikka, yhteiset parlamentaariset tutkintaa tai valvontaryhmät, eli SOKTAT, jotkut ovat Europolin piirissä ja myöskin se, että muutenkin määritellään prioriteetti olisi Tämä olisi tärkeää mukaan ottaa nämä Impact-hankkeet ja monenlaisten rikosten torjuntafoorumi, että lisäksi pitäisi olla paremmin tietoisia siitä, miten tätä eurooppalaista poisteista sykliä rikosten torjunnassa voitaisiin parantaa myöskin Europolin raportointi ja impact-toimien osalta ei ole sellaista toimintaa, jota Euroopan parlamentti voisi valvoa. Euroopan parlamentti pitäisi säännönmukaisemmin eh, raportoida näistä toimista ja monenlaisista rikosten torjunta, ja toimista. Uh, Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Kiitoksia siitä, että puhuitte näin lyhyesti ja ytimekkäästi. Pelkään pahoin, että joudun päättämään kokouksen tähän. En nähnyt, että kukaan kollega olisi pyytänyt puheenvuoroa. Enkä oikeastaan voisikaan enää antaa puheenvuoroa, koska meiltä tullut päättää kokouksemme tähän. Olen kiitollinen tulkeille, sanoi puheenjohtaja. Jatkamme keskustelua tästä samasta asiasta toisessa yhteydessä. Kiitoksia. Seuraavassa kokous on 16. ja 17. maaliskuuta. Kiitoksia kaikille.